Bene, colleghi, se siete d'accordo iniziamo. Hyvät kollegat, aloitamme. Buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikille. Toivotan tervetulleeksi talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajan Ingrid Greslen. Kiitos siitä, että olette paikalla. Maatalous- ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajan nimissä haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki kaikki vieraamme, jotka tänään ovat paikalla, ja myös komission edustajan. He osallistuvat myös tähän kuulemistilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa voimme saada syvällisempää tietoa LEADER-ohjelmasta, arvioida kehitystä ja sitä lisäarvoa, jonka tämä ohjelma meille voi tarjota. Euroopan unionin toimielinten ja hallitusten edustajien lisäksi paikalla on asiantuntijoita, jotka ovat saaneet kokemusta lider hankkeesta käytännön tasolla kentällä. Me emme keskustele pelkästään aiemmista kokemuksista, vaan käytämme tätä keskustelutilaisuutta hyödyksemme, jotta saamme käsitystä myös siitä, miten lider ohjelma voisi vielä jatkossa toimia entistä paremmin kun ajattelemme tulevaa ohjelmakautta ja monivuotista rahoituskehystä, niin tämä keskustelu on hyvin tärkeä. Niin kuin tiedätte, MFF on juuri nyt laadintavaiheessa. Kuuleminen jakautuu viiteen kohtaan. Ensimmäisessä osassa kolme asiantuntijaa kertoo meille hallitusten ja toimielinten äh, näkemyksistä, liideristä. Ja sitten kuuntelemme neljää asiantuntijaa ja silloin käsittelemme sidosryhmien näkemyksiä. Sitten kysymys- ja vastaussessio on aina jokaisen osuuden päätteeksi. Äh, aikataulussa pysymisen takia asiantuntijoiden puheenvuoroille on varattu maksimissaan viisi minuuttia aikaa. Haluan vielä täsmentää, että on hyvin tärkeää, että kaikki pitävät kiinni puheajastaan. Pyydän todellakin, että kunnioitatte tätä toivetta. Käynnistämme nyt ensimmäisen osuuden, eli hallitusten ja toimielinten näkökulma. Ensimmäinen osa kuulemistilaisuudessa. Tämä on siis ensimmäinen osa, mutta ennen kuin annan asiantuntijoille puheenvuoron, niin haluaisin, että myös äh, talousarvojen valvontavaliokunnan puheenjohtaja voi sanoa muutaman alustussanan. Olkaa hyvä. Ja, Kiitos, hyvä kollega, ja, ja tervetuloa tervetuloa. Me olemme suunnitelleet tätä pitkän aikaa kuulemista, sitä lykättiinkin jo yhden kerran, joten on hyvä, että nyt yhdessä voimme toteuttaa sen. Haluaisin oikeastaan aluksi todeta, että LEADER-ohjelma on hyvin tärkeä ohjelma siksi, että se vie Eurooppaa maaseudulle laajalti. Se on suosittu, koska se toimii eri tavalla. Siinä lähestymistapa on alhaalta ylöspäin, mikä on hyvin tärkeää. Ja luonnollisesti siinä on tietysti omat vaaransakin, koska leader-ohjelmaa muokkaavat monet ohjelmat, tällaiset toimintaryhmät, eivätkä mitkään viranomaiset tai poliitikot, paikan päällä valitut ministerit tai aluepoliitikot, jotka sanovat, mitä tehdään. Pohjimmiltaan kysymys on niin sanotusti tavallisista ihmisistä, jotka päättävät, mitä heidän alueillaan tapahtuu. Tämä on hyvin arvokas, tärkeä ohjelma. Siksi on tärkeää, että ohjelma toimii hyvin. Ja paikan päällä näemme, että tot, tässä eurooppalaisilla ohjelmilla ja säännöillä ja, ja tietysti kansallisilla alueellisilla säännöillä ö, toimitaan. Ja näemme, että tämä ohjelma paikan päällä kohtaa monia ongelmia siksi, että monet hyödynsaajat tekevät vain yhden ohjelman elämänsä aikana, eli se hyöty, minkä he saavat tästä, he eivät sitä voi sitten hyödyntää toisessa ohjelmassa, mikä johtaa tietynlaiseen turhautumiseen ja tietysti tietynlaiseen tyytymättömyyteen ajatellen sitä, miten mutkikkaita säännöt voivat olla, joten meidän kaikkien edun mukaista, mukaista tehdä tämä yksinkertaisemmaksi, tehdä varojen saatavuus yksinkertaisemmaksi, säilyttää kuitenkin lähtökohdan, joka on se, että tämä toteutetaan alhaalta ylöspäin. Mielenkiintoinen ohjelma, valitettavasti kuitenkin Euroopan kautta sellainen, että se aiheuttaa myöskin huolta, koska on olemassa tiettyjä määräyksiä, joita on vaikea noudattaa niiden, jotka harrastuksenomaisesti toteuttavat näitä ohjelmia, jotka on tarkoitettu enemmänkin ammattimaisille hallintoelimille. Joten niiden ohjelman kuluessa näitä ongelmia on pyritty korvaamaan, korjaamaan. Tämä on parantunut, mutta edelleenkin on tietysti parantamisen varaa, joten uskon, että tämä on nyt oikea hetki tänään keskustella nykyisestä liiderohjelmasta ja kysyä, mitä pitäisi tehdä paremmin seuraavan rahoituskauden aikana, jotta voidaan oppia tehdyistä virheistä ja jotta voidaan saada lisää menestystä ohjelmalle paikan päällä. Huomaan, että on olemassa erilaista joustavuutta, on jäsenvaltioita ja alueita, joissa rahoitus tapahtuu enemmän liiderin kautta kuin muualla. Minun omalla alueellani Baden-Württembergissä Saksahan ei ole keskitytty valtio, vaan meillä on 16 aluetta, joilla asioita voidaan hoitaa hyvinkin eri tavoin. Joten se, mitä Bayerissa tehdään ohjelmalla, on, siis on paljon enemmän kuin se, mitä minun alueellani tehdään, joten uskon, että tästä syystä meidän pitää sanoa, että on hyvä, että meillä on kokemusta paikan päältä ja me voimme kuulla toimintaryhmien edustajilta siitä, minkälaisia kokemuksia on. Uskon, että voisimme lähteä liikkeelle nyt Lorenz Hoffmanin puheenvuoro, joka koskee indikaattoreita, jotka liittyvät liiderin seurantaan ja arviointiin. Olen iloinen siitä, että olette paikalla ja puheenvuoron saa nyt rouva Loritz Hoffman. Uh, thanks very much, madam. Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, aloitan selvittämällä eh, näitä vähemmän kiinnostavia seikkoja tässä asiassa, mutta nämä ovat kuitenkin hyvin tärkeitä kaiken kaikkiaan ja kysymys on siitä, kuinka seuraamme ja arvioimme indikaattoreita, jotta näemme, mitkä ovat tämän toiminnan tulokset, jotta näemme vaikutukset ja kuinka niitä mittaamme ja kuinka sitten voimme myöskin viestiä tästä ihmisille aivan aluksi nyt tietysti puhumme näistä indikaattoreista ja tästä näette vähän tällaisen mutkikkaankin kuvan, mutta haluan osoittaa tästä teille, että periaatteessa siis lähdemme liikkeelle tavoitteista, siis siitä, minkälaisia tavoitteita ja teemoja liideriin pitäisi ottaa mukaan, mitä sitten loppujen lopuksi pitäisi saada aikaiseksi. Ja tässä äh, kokonaispuitteistossa olemme Eurooppa 2020 strategian puitteissa tietysti myöskin yhteisen maatalouspaikan tavoitteet äh, liittyvät tähän ja meillä on myöskin maaseudun kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja sitten liider osaltaan tuo oman panoksensa tähän. Olemme saaneet näistä tuotos indikaattoreista aivan välitöntä tietoa siitä, minkälaisia toimia toteutetaan. Ja kysymys on niin sanotusta tuotosindikaattoreista. Ja näette tuosta äh, vaaleanpunaisesta ala, oikealla olevasta laatikosta juuri nuo tuotosindikaattorit, joita voidaan käyttää ja joita seurataan, joita mitataan ja jotka sitten raportoidaan jäsenvaltioille äh, aina 14.20 äh, rahoituskaudella. Ja kysymys on vaikkapa menoista, paikallisten toimintaryhmien kattamasta väestöstä, valituista ryhmistä, tuetuista hankkeista ja niin poispäin. Tämä on siis välittömistä näkyvissä olevaa tietoa, mihin leader vaikuttaa. Sitten toinen taso on, missä, on se, missä ö, nämä toimet liittyvät tiettyihin tavoitteisiin, missä mittaamme tuloksia, jotka ovat myöskin saatavissa siis vuosiperustaisesti. Ja tässä tarkastelemme sellaisia indikaattoreita, kuten vaikkapa maaseutuväestön prosenttiosuus, jonka tämä kattaa, siis myöskin parantuneista palveluista, infrastruktuurista hyötyvän väestön prosenttimäärä ja sekä myöskin liiderin luomien työpaikkojen määrä. Ja nämä tulokset nämä niin sanotut välittömät tulokset, joita toimilla on, niin ne myötävaikuttavat omalta osaltaan äh, siihen, mitä äh, miten sitten, kun siirrytään tuolle seuraavalle tasolle, voidaan edistää sosiaalista osallisuutta, vähentää äh, köyhyyttä ja edistää myöskin taloudellista kehittymistä maaseudun alueella. Mutta tietysti pitkällä aikavälillä täytyy mitata näitä vaikutuksia, joten on mentävä syvemmälle. Ja tässä tässä on useita indikaattoreita, kuten vaikkapa työllisyysaste, BKT per äh, pää ja äh, köyhyysaste. Ja näiden yhteydessä katsomme sitten maatalous, ma- maaseudun kehittämispolitiikan vaikutuksia näiden indikaattoreiden yhteydessä, joten tässä oikeastaan nyt sitten olivat, tämä arkkitehtuuri on tällainen. Jos sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen, seuraavalle kaudelle, niin tässä on pieniä muutoksia indikaattoreissa ja seurannassa, koska olemme parantaneet tätä suoritusperustaa, jolla voimme parantaa toimintaa ja politiikkaa. Ja tässä on kahden tyyppisiä indikaattoreita, joiden kautta näemme, kuinka toimeenpano toteutuu. Me mittaamme sitä, mitä on pantu täytäntöön vuosi perustaisesti. Ensinnäkin katsomme näitä niin sanottuja tuotosindikaattoreita, se on sama kuin tälläkin kaudella. Ja katsotaan, mm, kuinka monia toimia on käynnissä ja kuinka ne ovat sidoksissa tiettyihin menoihin. Ja näitä voidaan sitten myöskin käyttää nykyisessä toimissa aina vuosittaisessa tilintarkastuksessa ja tietysti ne katsot, niitä katsotaan myöskin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Tässä täytäntöpanon seurannassa on myöskin käytössä tulosindikaattoreita ja kuten aikaisemmin jo totesin, ne sitovat toiminnat tiettyihin tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden täytyy näille määrittää tavoitteet ja sitten me seuraamme, kuinka nämä ohjelmat toteutuvat näiden indikaattoreiden puitteissa vuosi perustaisesti monivuotisen ähm, näkymän puitteissa äh, äh, me teemme myöskin äh, politiikkojen arviointia, koska siis me tutkimme näitä vain siis pitkällä aikavälillä, koska kuten tuossa puheenjohtaja Gressle aivan oikein sanoi, niin vain pitkällä aikavälillä voimme nähdä, mitä on saavutettu ja tätä siis äh, mittaamme vaikutusindikaattoreilla, jotka osoittavat meille, mitä erilaisia äh, poliittisia toimia liiderin kautta on ollut, kuinka liider on siis vaikuttanut myöskin äh, politiikkaan. Tässä uudessa kontekstissa vuoden 2020 jälkeen kerron teille hiukan siitä, minkälaista tietoa saamme liiderin arviointiin ja mittaamiseen, minkälaisia indikaattoreita silloin käytetään aivan aluksi. Välittömät tiedot vuositasolla liideristä ovat esimerkiksi se, kuinka paljon paikallisia strategioita on ja kuinka nämä paikalliset toimintaryhmät niitä kentällä toteuttavat. Tätä käytämme tässä vuosittaisessa toimituksessa, mutta nämä strategiat voivat myöskin vaikuttaa tiettyihin tuloksiin ja mahdolliset vaikutukset sitten riippuen strategiasta ja mitä paikan päällä päätetään tehdä, niin tämä voi johtaa uusien työpaikkojen luomiseen, joten meidän täytyy myöskin sitten miettiä tai ottaa tähän sitten tietty indikaattori näiden työpaikkojen tai työllisyysasteen laskemiseksi, samoin vaikkapa köyhyyden arvioimiseksi ja myöskin minkälaisia palveluita, minkälaista infrastruktuuria on, mistä ihmiset voivat hyötyä, kuinka vähemmistö ja haavoittuvat ryhmät voivat hyötyä sosiaalisen osallisten projekteista ja myöskin kuinka biotalous on kehittynyt joten tätä seuraamme vuositasolla ja näin näemme välittömästi, mitä tapahtaa ja tiedämme myöskin, minkälaisia vaikutuksia tähän liittyy. Pitemmällä aikavälillä sitten, äh, kun ajatellaan keskipitkää ja pitkää aikaväliä, mutta meidän täytyy tietysti tarkastella vaikutuksia, että voisimme mitata sitä, kuinka pitkälle äh, leader äh, vaikuttaa työllisyyteen tai sosiaaliseen osallisuuteen ja näin poispäin alueella. Ja tätä yhteisessä maatalouspolitiikassakin on tavoitteeksi ehdotettu. Ja tässä käytämme tietoja, jotta voimme mitata työllisyysasteen kehitystä, BKT-kehitystä, köyhyysindeksin kehittymistä sekä myöskin maaseutuväestön osuutta. Nämä ovat sellaisia indikaattoreita, jotka eivät äh, niinkään tule jäsenvaltiolta, vaan Eurostatilta, joka siis äh, saa näitä yleisiä käytettävissä olevia tietoja ja sitten me katsomme näiden toimien äh, syvempiä tavoitteita. No, minua on myöskin pyydetty puhumaan liiderin äh, äh, mm, saavutuksista äh, tarkemmin ja ajattelin antaa teille esimerkin siitä, mitä laajempia vaikutuksia liiderille voisi olla, että näkisitte tämän. Jos ajatellaan näitä erityisiä ähm, äh, vaikutuksia, joihin myöskin tässä jo puheenjohtaja viittasi, niin leader ähm, tietysti äh, toimii äh, aluetasolla, paikallistasolla ja se voi siis joustavasti vastata tarpeisiin ja koska tietysti tässä ähm, yhteisö jahtaa tätä toimintaa, niin siinä voidaan osallistaa ihmisiä. Tässä on myöskin sidoksia, joita pystytään luomaan eri sektoreiden välillä, niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti. Samoin synergiaa saadaan lisää. Ja innovaatio on hyvin tärkeä kysymys. Uusia markkinoita voidaan luoda palveluille ja tuotteille, mutta tietysti muistettava myöskin sosiaaliset innovaatiot. Se on hyvin tärkeä kysymys. Ja aivan Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, verkostoituminen on myöskin yksi vaikutus ja leader voi myöskin myötä vaikuttaa siihen, että löydetään yhteisiä uusia ratkaisuja ongelmiin, koska kyse on alueellisesta aspektista ja monista muistakin syistä. Leader antaa meille mahdollisuuden paikan päällä saada ihmiset yhteyteen Euroopan kanssa ja tämä on asia, jota ei pitäisi unohtaa. Jos sitten seuraavaksi tarkastellaan sitä sitten, että mitä tässä voimme tehdä niin nämä yleiset indikaattorit, jotka tuossa esittelin, niin ne, ne ovat suhteellisen helppoja mitata jäsenvaltioissa, mutta koska meillä on strategioita ja ne ovat tietysti mm, paikan päällä aina erilaisia, niin äh, liiderin mahdollisuuksia ei pystytä kuitenkaan yleisillä indikaattoreilla mittaamaan, koska meillä Pitäisi olla 150 erilaista indikaattoria, koska tietysti liidellä tehdään niin paljon erilaisia asioita. Ja tästä syystä olemme korostaneet sitä, että arviointi tapahtuu paikallisissa kehitysstrategioissa ja 1420 kaudella olemme toteuttaneet tämän sillä tavalla, että vaadimme noista paikallisista kehitysstrategioista, että ihmiset siellä paikan päällä ne laativat. Ja heidän täytyy siis tehdä todellinen analyysi paikan päällä, mitä me tarvitsemme, minne haluamme mennä. Heidän täytyy saada yhteisön jäsenet tähän mukaan. Heillä täytyy olla toimintasuunnitelma, siis konkreettisesti mitä toimia oikein aiomme toteuttaa. Ja heidän velvoitteensa on myöskin mitata tuotosten tavoitteita, miten niitä voidaan mitata ja sitten myöskin seurata ja arvioida, kuinka kaikki tämä järjestely tapahtuu ja toteutuu. Paikallisten toimintoryhmien täytyy siis olla mukana näissä strategioissa ja arvioinnissa ja seurannassa. Ja me periaatteessa sitten voimme kahdella tavalla tämän järjestää ensinnäkin paikallistasolla. Paikalliset toimintaryhmät voivat käyttää arviointia ja seurantaa äh, ja ikään kuin sen myötä sitten muuttaa kenties asioita, jos sellaista tarvetta on. Ja on myöskin olemassa tiettyä demokraattista valvontaa, koska kansalaiset paikan päällä äh, myöskin voivat sitten tarkkailla, mitä tästä heille äh, sitten tulee. Toinen asia on sitten se, että paikalliset toimintaryhmät myöskin paikallisella tasolla luovat dataa ja ne voidaan ottaa myöskin keskipitkän aikavälin arvioinnissa huomioon, joten meillä on hyvä pohja arvioida liiderin vaikutuksia myöskin myöhäisemmässä vaiheessa. Mitä liiderillä sitten voidaan tehdä? Tarkemmin ajateltuna jo tässä kerroinkin, että siirtymävaiheessa se voi olla tärkeää. Ja olemme myöskin huomanneet, että meillähän on useita tulos, indikaattoreita, vaikutusindikaattoreita ja tuotosindikaattoreita, mittareita ja näin poispäin, niin ne eivät kaikki ole täydellisiä ja niillä on tiettyjä rajoitteita, koska tietysti toiminta on niin moninaista liiderin alla ja sen takia tarvitsemmekin sitä, kuinka näitä strategioita, tai miettiä sitä, kuinka näitä strategioita voidaan todella arvioida, jotta saadaan selville, mitä lisäarvoa liider voi tuoda ja kuinka sosiaalista pääomaa voidaan luoda jos ajatellaan vaikka kapasiteetin rakentamista, vuorovaikutusta, yhteisöjä, vapaaehtoista työtä, hallinnointia, osallistumista kansalaisyhteiskuntaan ja kuinka sitten saadaan myöskin parempia tuloksia, jotta yhteisöjen tilanne paranee. Joten tämän Tämä lisäarvo täytyy siis identifioida ja arvioida sitä paikan päällä näissä paikallisissa toimintaryhmissä. Jatkamme sitten tilintarkastustuomioistuimella edustaja Figueredo, joka eilen jo sai kuulla kommentteja siitä, mitä esityksiä, jotka liittyvät yhdessä maatalouspolitiikan uudistamiseen, nyt saamme kuulla siitä, mitä voimme löytää eurooppalaiset lisäarvoa, sillä mehän me haluamme, että eurooppalaiset menot korvaavat kansallisia menoja, vaan kansallisten menojen osalta eurooppalaisten menojen tulisi täydentää niitä. Tervetuloa, herra Figueiredo, teillä on puheenvuoro. Thank you, thank you, Miss Gressla. Kiitos, rouva Gressle. Ensin haluaisin kiittää maatalousvaliokuntaa ja talousarvion valvontavaliokuntaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin on kutsuttu tilaisuuteen käyttämään puheenvuoro. Toki lyhyt kannanotto LEADER-ohjelmasta ja sen arvioinnista. Esittäisin teille joitakin ajatuksia, jotka liittyvät nykyiseen LEADER-ohjelmaan. Ja tämän lisäksi kommentoisin myös tulevaa LEADER-ohjelmaa Eh, uuden maatalouspolitiikan näkökulmasta vuodesta 2020 lähtien, jotta viestintä helpottuisi, niin luonnollisesti keskityn tähän kauteen. Painottaisin sitä, että kun kyse on menopuolesta, niin lider ohjelma on tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta varsin maltillinen meroerä. Näin ollen myös tarkastuksen näkökulmasta aikaisemmin tämä ei ole ollut meille mitenkään iso mm, tarkastusala. 2010 vuonna teimme erityis, äh, erikoistarkastuksen ja sitten seurantaa vuonna 2012. kun kuuntelette puheenvuoroani, niin täytyy muistaa se, että nämä tiedot, joita teille esitän, ovat kenties jo hieman vanhentuneita. Jos parlamentti, agri- ja kontvaliokunnat katsovat, että on tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin tekisi uuden tarkastuksen tällä alalla tulevina vuosina, niin tällainen ehdotushan voidaan tuomioistuimelle tehdä ja pohdimme sitten, pitäisikö todella näin toimia tulevina vuosina. Haluaisin korostaa joitakin tietoja Liirin suhteen tältä kaudelta. Niin kuin tiedätte, vähintään 5 prosenttia maaseudun kehittämisen varoista on käytettävä LEADER-ohjelmaan. Yhteisrahoitusosuus on 20 ja 80 prosentin välillä – ja liderille on varattu kutakuinkin 7 miljardia euroa. Tähän saakka äh, tuen hyväksi käyttö vastaanotto on ollut varsin matalaa. Määrärahoista vain 11 prosenttia on tähän asti käytetty. Eli siis absorptiotuen vastaanotto taso on ollut matala. Kun ajattelemme liiderin erityispiirteitä, niin varmasti kaikille ne ovat jo tuttuja, mutta henkilökohtaisesti koen sympatiaa tämän tyyppistä lähestymistapaa kohtaan, eli on tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa ja kumppanuusverkosto lähestymistapa. Ja nyt kyse on oikeastaan jo 54 prosentista maaseudun väestöä, jotka ovat näissä hankkeissa mukana. Meillä on 600 sataa paikallista toimintaryhmää ja paljon myös paikallisia kumppanuuksia. Me pidämme tällaista lähestymistapaa hyvänä, mutta kuitenkin tilintarkastajilla on erityinen vastuu, eli lainsäätäjälle täytyy muistuttaa myös mahdollisista riskeistä. Meillähän on tässä täytäntöönpanossa tavallaan lisätaso, kun paikalliset toimintaryhmät toimivat. Nämä riskit täytyy pystyä oikeuttamaan äh, hankkeista saatavilla, saatavalla lisäarvolla. kun me arvioimme tämän tyyppisiä ohjelmia, niin meidän on arvioitava nimenomaan sitä, mikä on se lisäarvo, joka näiltä, näistä hankkeista ja tältä ohjelmalta saadaan. Olemme jo raportoineet siitä, että komissio ja jäsenvaltio eivät ole pystyneet osoittamaan, mikä on liiderin tuoma lisäarvo. Tämä oli aiemmassa tarkastuksessa johtopäätöksemme. Eli oli todellakin vaikea osoittaa lisäarvoa. Hyviä aikomuksia tietysti on, ja niin kuin jo sanoin, henkilökohtaisesti koen sympatiaa tämän, tämän tyyppistä lähestymistapaa kohtaan, mutta joskus täytyy toimia sitten aivan objektiivisesti, ja on oltava perusta, jolle toteamukset pohjautuvat tällä kaudella. Aivan niin kuin jo totesin, kun otamme huomioon korkeat kustannukset ja riskit, niin meidän on arvioitava liiderin tarjoamaan lisäarvoa ja tämä on todellakin tärkeää. Meillähän on yhdeksän indikaattoria ja sitten lisäksi vielä kansalliset indikaattorit. kun katsomme näitä indikaattoreita, niin mielestämme suurin osa niistä on ikään kuin täytäntöönpanoindikaattori eikä niinkään tulosindikaattoreita. Toki meillä on yksi hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen tulosindikaattori R24. Eli kuinka paljon työpaikkoja on luotu tuettuissa hankkeissa. Tämä on hyvin tärkeä tulosindikaattori. Tämä on kuitenkin ainoa, joka selkeästi liittyy tuloksiin. Kaikki muut indikaattorit liittyvät hankkeiden täytäntöönpanoon, toteuttamiseen. Meillä on siis nämä yleiset indikaattorit, kun seuraamme liiderin toteutumista – tällä kaudella. Ja sitten jäsenvaltioissa on näitä kansallisia indikaattoreita ja niitä on ollut käytössä eri alueilla Euroopassa. Nostan esimerkiksi tässä Flanderin alueen Belgiasta. Siellä on ollut käytössä kahdeksan 10 indikaattoria. Ja jos katsomme näitä indikaattoreita, niin nekin liittyvät hankkeiden toteuttamiseen. Vain osa indikaattoreista on sellaisia, joilla arvioidaan tuloksia. Tässä on yksi selkeä tulosindikaattori, nimittäin kuinka paljon uusiutuvaa energiaa megawatteina on hankkeessa vuositasolla toteutettu. Tämä on selkeä tulosindikaattori. Kaikki muut, esimerkiksi uuden koulutuksen määrä, hehtaarimäärä ja niin edelleen, ne liittyvät täytäntöönpanon toteuttamiseen. Ne eivät ole varsinaisia tulosindikaattoreita. Aivan kuten totesin, EUn indikaattorit liittyvät siis pääasiassa täytäntöönpanoon. Ja aiemmassa erityiskertomuksessamme totesimme, että meillä on arviointitietojen suhteen vielä puutteita. Näyttöä, tieteellistä näyttöä on varsin vähän. Kyse ei ole pelkästään mututiedosta tai tuntemuksista, vaan tarvitaan kovaa näyttöä. Meidän tulisi eh, arvioida ennen kaikkea tulos eh, puolta LEADER-hankkeessa on voitava käyttää esimerkiksi tieteellisesti valideja otoksia, kun näitä tuloksia arvioidaan. Me olemme esittäneet erityiskertomuksessa useita suosituksia ja vuonna 2012, kun teimme tämän jatkoarvion, katsoimme, että suurin osa suosituksista oli hyväksytty ja niitä oli toteutettu. Eli nyt on kyllä edetty paremman arvioinnin suuntaan. No sitten kun ajattelemme tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin leader Olle todennäköisesti on samalla, samankaltainen kuin tälläkin kaudella. Ainakin 5 prosenttia mm, maaseudun kehittämisen rahastosta täytyy varata liiderille. Ja yhteisrahoitusosuuskin liikkuu 20 ja 80 prosentin välillä. Euroopan unionin myönnetty rahoitus kuitenkin riippuu jäsenvaltioiden valinnoista. Valinnat tehdään yhteisen maatalouspolitiikan strategisissa suunnitelmissa. Seurannassa me korostamme sitä, mitä olemme sanoneet jo yleisellä tasolla kaikista asetusehdotuksista, kun kyse on arvioinnista. on rakennettava parempi tulospohjainen järjestelmä arviointiin. Tällä tarkoitamme sitä, että meillä on oltava selkeämpiä, määriteltävämpiä Euroopan unionin tavoitteita ja tavoitteiden täyttymistä ei voida mitata, jollei meillä ole selkeitä mittareita. Tavoitteet liittyvät luonnollisesti yksittäisiin toimiin ja myös indikaattoreihin. Kun ajattelemme edellistä puheenvuoroa ja jos valitaan vain yksi indikaattori Eh, LEADER-hankkeelle, niin silloin täytyisi painottaa eh, indikaattoria 27, eli paikallisesti kehitettyjen strategioiden määrä. Tämä on ainoa, joka löytyy tästä asetuksesta. Omissa suosituksissamme korostamme sitä, että tämä on hyvin tärkeä indikaattori. Se liittyy tuloksiin ja toteuttamiseen. Kyse on siis hankkeiden määrästä – Täytyy kuitenkin vielä selkeyttää, mitataanko tällä indikaattorilla kaikkia tuettuja strategioita, vaikka vain niitä, joita sitten tuetaan toteuttamisvaiheessa. Tämä ei ole meille selvää. Mitkä sitten ovat meidän johtopäätöksemme, kun ajatellaan arviointia jatkossa? Leader on varsin monimutkainen hanke ja sen täytäntöönpano ei ole paikallisesti ja kansallisesti mitenkään helppo arvioitava. Päinvastoin sitä on vaikea arvioida. Tarvitaan innovointia, tarvitaan hallintoa ja on arvioitava myös sosiaalista pääomaa. Tämä on vaikea tehtävä. Toisaalta katsomme, että tämänhetkiset indikaattorit ovat varsin minimalistisia ja niillä ei voida mitata LEADER-hankkeiden moninaisuutta ja mahdollisten toimien kirjoa. Sen takia vetoammekin, että meillä tulisi olla vankalla pohjalla toimivia indikaattoreita, joilla liideriä arvioitaisiin. Mielestäni on tehtävä työtä ja kehitettävä näitä indikaattoreita edelleen. Kiitos. Kiitämme teitä. Ja tässä nyt oli hiukan suolaa haavoihin osittain. Nyt sitten Alistair Pryor, joka on Head of Rural Network Support Unit, Skotlannin hallitusta. Hän puhuu maaseudun kehityksen globaalista vaikutuksesta. Tervetuloa, on mukavaa, että olette täällä. Ja teillä on puheenvuoro. Kiitos, että olette täällä. Um, Kiitos puheenjohtaja tästä tilaisuudesta puhua teille tänään. Leader ohjelman toteuttamisesta Skotlannissa. Te puhutte tästä maailmanlaajuisesta vaikutuksesta, minä puhun enemmänkin paikallisesta vaikutuksesta. Puhun liiderin lähestymistavasta, miten se on vaikuttanut Skotlannin maaseutuun 1900-luvun alusta lähtien muun omasta tarinasta vuodesta 2007 ja sitten esitän jotakin ajatuksia tulevaisuudesta. 2007-2013 ohjelmakaudella liiderin lähestymistä toteutettiin eh, osana Skotlannin maatalouskehitysohjelmaa ja myös Euroopan eh, kalastusrahastoja ja, ja 35, 33 paikallista kehittämisohjelmaa. Nämä Euroopan on kehittämisrahaston ohjelmat, eh, niitä toteutettiin myöskin, ja myöskin kansallisesta. Minä olin vastuussa näistä ohjelmista ja Skotlannin kansallisesta verkostosta vuonna 2011. Ja oli jo varhaisessa vaiheessa selvää, että oli liiderin arkkitehtuurissa oli näkyvissä halkeamia. Liiderin työryhmä tuolloin esitti monia huolenaiheita siitä, miten hallitus toteutti liideriä korostaen sitä, että erot toimeenpanossa rakanne rahaston puitteissa ennen vuotta 2007, joten minulla oli paljon tehtävää. Nämä halkeamat tulivat suuremmiksi 2000-2013 seuranta- ja valvontatoimien kautta ja avattiin monia heikkouksia ohjelman kaikilla tasoilla. Joten minulle tämä oli turhauttavaa, kun katsoo mitä paikan päällä tapahtuu, kun sanat ihmiset työskentelivät liiderin kautta ja pyrkivät saamaan tuolla vaikutusta paikallisilla alueilla aikaiseksi. Ja minun kannalta tärkeää 2013 oli tuleva hanke koski tulevaisuutta. Tässä oli, se oli yhteinen hanke skottilaisen ja englantilaisen paikallisen toimintaryhmän välillä, jossa pyrittiin kehittämään liiketoiminnan tehokkuutta. Ja tuo oli ensimmäinen ohjelma Skotlannissa, jossa pyrittiin kehittämään viljelijöiden välistä yhteistyötä, tämä mahdollisuus mm, kehittää yritystoimintaa ja harjoittaa yhteistyötä. Tämä pioneerihenki, jossa oli kysymys uusista ajatuksista, oli sellainen, joka oli uraa uurtava yhteistyötoimille toiminnan 16 puitteissa vuonna 2014-2020 ohjelmakaudella. So. Joten 2007-2013 ohjelmassa oli erinäisiä ongelmia. Esimerkiksi sitä, että liitet ei saavuttanut tavoitetta todennäköisesti – lähestyimmekö sitä, että ymmärsimme sen käyttö- ja kehittymisvälineitä? Kenties. Tartummeko riskeihin? Kyllä olimme. Ja oliko minä turhautunut? Ehdottomasti. Tässä oli paljon pohdittavaa vuoden 2007-2013 jaksolta. Joten Leader 2014-2020 oli suuri mahdollisuus lähteä liikkeelle uudelta pohjalta. Osallistuimme moniin keskusteluihin, työryhmiin, jotta saimme aikaan edistettyä sellaisia yhteyspisteitä, joiden kautta saimme perustaa uudelle ohjelman lähtökohta oli yksinkertainen. Halusimme yksinkertaistaa maisemaa ja mahdollistaa kumppanuuksien toteuttaa paikallisia strategioita niin kuin ne paikallisesti haluttiin sitä tehdä sen sijaan, että olisi tehty mitä me halusimme. Ja parametrit olivat tietysti selkeät. Tässä keskityttiin ennen kaikkea paikallisiin kehitysstrategioihin, jotka, joihin ystettiin neuvostoon kollegoilta, viranomaisilta, me kehotti siihen, että hyväksymme sen, mikä me uskomme on oikea lähestymistapa saada leader liikkeelle 2014-2020. Viime kädessä päädyimme 21 paikalliseen kehitysstrategiaan 314, niitä oli monirahoitteisia eri lähteistä. Ja 2014 tämän kokonaisbudjetti on 2090 budjettia. Tärkein oli Euroopan kehittämisen maatalousrahasto eh, talousrahoituslähteenä. Niin mikä oli meidän lähestymistapamme? me, meillä oli, oli enemmän avoimuutta siinä, miten osoitimme rahaa eri paikallisiin kehitystekijöihin ja se perustui väestöön, alueeseen ja erinäisten toimenpiteiden korin, joka antoi meille sosiotaloudellisen profiilin jokaiselta alueelta. Meillä oli kahden miljoonan budjetti, budjetti jonka kautta pyrimme eh, samaan aikaan tehokasta hallintoa paikallisissa kehityssuunnitelmissa ja ohjetta oli sitä sivua vähemmän kuin aiemmalla jaksolla jolloin tärkeintä oli se, että nämä toimintaryhmät ottivat eu vaatimuksia ja sitten katsottiin kustannusten järkevyyttä, valtuustapoja ja niin edelleen. Meillä oli rajoituksia, jotka liittyivät nimenomaan EUn sääntöihin ja siihen, mikä ei ole tukikelpoista. Meillä oli IT-järjestelmä, joka vähensi hallinnollisia virheitä ja me olimme yhteydessä skotlantilaiseen maaseudun verkostoon. Ja on joitakin esimerkkejä siitä, mihin painopisteemme on nyt siirtynyt. Eli meillä on selkeämpi hallinnointi, meillä on johtoryhmä, joka kiinnittää huomiota paikallisen kehityksen tavoitteisiin ja yleiseen lähestymistapaan liiderin puitteissa. Meillä on vastuullisten elinten eh, johtokunta, joka eh, huolehtii siitä, miten näitä erilaisia toiminnallisia toimintoja toteutetaan, ja meillä on myöskin toimintaryhmien eh, henkilöstöverkosto, joka jakaa käytäntöjä ja kehittelee ajatuksia. Meillä on vakaampi seuranta- ja arviointimenetelmä. Nyt 2015 eh, indikaattorista, jotka koskevat näitä paikallisen strategioita, niistä oli valinneet 30 ydinindikaattoria, koko Skotlannissa käytettäväksi. Ne olivat lisäystä niihin, joita EU vaati eh, maaseudun kehittämisen ohjelmassa, joka on kehittänyt myöskin arviointia paikallisella tasolla. Nyt me keskitämme huomiomme liiderin arviointiin ja paikallisen kehittymissuunnitelmien tuloksiin ja tulemme katsomaan paikallisia kehittämistrategioita lähtee liikkeelle siitä työstä, mitä on tehty eh, paikallisyhteisöjen omissa kehittämishankkeissa. Joten eh, katsomme, meidän kollegat tekevät muualla EU-ssa ja opimme siitä. Me olimme myöskin tilanteessa, jossa me suunnittelemme laajempaa työn teettämistä liiterin vaikutuksesta, jotta voimme auttaa tulevaa ajattelua. Me olemme siis muuttaneet asioita myös sillä tavalla, että meillä on voimakkaampi maaseudun verkosto. Meillä on budjetti, joka on 4 miljoonaa budjettia ja seitsemän hengen ryhmä, joka tukee alueellisten kehittämisohjelmien toteuttamista. Me olemme ottaneet mukaan myöskin vastuunkehitysohjelman, jossa ovat mukana sidosryhmät, ja Leader on keskeinen tekijä siinä, mitä me toimimme. Viime viikolla oli eh, kolmas maaseudun parlamentti, jossa puhuttiin näistä eh, kehittämishankkeista kumppaneiden kanssa. Ja tämä maaseutuparlamentti viime viikolla osoitti erinomaisesti, mikä on verkottumisen lisäarvo, mutta myös sen lisäarvon, joka liiderillä on maaseutuelämässä Skotanissa. Olen varmaankin hyvin ajassa. Joten johtopäätökset. Minne, haluan, että jatkamme byrokratian vähentämistä liiderin toimenpanossa. Uskon, että meille kaikille se on tärkeä kysymys. Kaksi tärkeää asiaa ovat myöskin tärkeitä ajatellen tulevaisuutta. Ensinnäkin Viime viikon maaseutuparlamentti muistutti minua siitä, että leader yllättää, se on innovatiivinen, se reagoi nopeasti paikallisiin tarpeisiin, paikallisiin mahdollisuuksiin. Ja jos äh, tässä pyritään saavuttamaan sellaiset äh, alueet, joita muilla tavoilla kenties ei voida saavuttaa. Viime viikolla korostettiin liiderin vaikutusta ja se osoitti myös sen, mitä merkitystä sillä todella on paikallisten yhteisön elämässä ja miten yritykset kasvavat paikallisesti? En tiedä mistä, tunne mitään muuta mekanismia, joka voisi tukea toimia, jotka ovat näin monimuotoisia ja aloitteita, jotka lähtevät liikkeelle dementiahoitajista, eh, nopeisiin laajakaistoihin ja paikallisten yritysten kehittämiseen. Minusta meidän täytyy pitää tätä arvossa. Joten toiseksi nykyinen lähes politiikkakeskustelu, niin eh, Skotlanti keskittyy reaalitalouteen ja ihmiset, jotka ovat paikalla eh, ja pyrkivät saamaan aikaan kasvua. Ja EUn tasolla toimitaan älykkäiden eh, kylien osalta ja myöskin siinä, miten EU pyrkii kehittämään maaseutua, joten tämä on hyvä tilaisuus liitelle korostaa luulia vuoden 2019 jälkeen itse niin vahvistaa sitä, miten se edistää yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta paikallisella tasolla. Ja tähän minä haluaisin päättää ja vielä kerran kiitos siitä, että minut kutsuttiin puhumaan tänne tänään. No, for... Kiitos siitä, että saavuitte. Tämä oli hyvin mielenkiintoista ja osoitti meille sen, että oppimiskäyrä voi olla hyvinkin mielenkiintoinen. Kiitokset. Ja nyt haluaisin nyt sitten tämän lisäksi antaa puheenvuoron herra Ilitsille, koska Ilits edustaa pysyvää työryhmää Kaakkois-Euroopassa – ja meidän valiokunnan puheenjohtajamme erityisesti pyysi tätä, joten herra Ilits, teillä on nyt kaksi minuuttia puheaikaa. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Kerrottiin, että minä tulen alueelta, joka ei kuulu Euroopan unioniin, ja sen takia haluan ilmaista äh, tai siis toimin todellakin tässä työryhmässä Kakkois-Aasiassa äh, sen äh, vastuuhenkilönä ja kysymyksenä on siis äh, todella myöskin tuoda meidän näkökuntamme kulmamme sieltä kakkois euroopasta tähän keskusteluun. Leider on sellainen väline, jolla voidaan maaseutualueilla kehittää politiikkaa. Meidänkin näkökulmastamme tämä on siis tämä vaikutus on tällainen ja sen takia olemme aloittaneet leader-tyyppisten toimien kehittämisen alueellamme. Leader-toimien akkreditointi Makedonian alueella on melkein jo toteutunut. Serbiassa liiderin osalta kaikki juridiset järjestelyt on tehty ja ohjelma alkanee pian. Muissa maissa sitten ollaan tästä hiukan jäljessä, mutta kuitenkin poliittisesti Viime viikolla maatalousministerit kokoontuivat, Länsi-Balkanin maiden ministerit kokoontuivat ja siellä todella kerrottiin, että poliittista tahtoa on monissa näissä aiheissa ja myöskin ministerien julkilausumassa Leader oli yksi keskeinen aihe, jonka osalta hallinnossa kiinnitetään paljon huomiota sen eteenpäin viemiseen. Kuten olemme nähneet tästä leader tyyppisten toimien toteuttamisen yhteydessä Länsi-Balkanin maissa, niin voidaan todeta, että innostus maaseutuväestön keskuudessa on todella ehkä sidoksissa myöskin nykyisiin kielteisiin talousnäkymiin alueella tämä tämä todella siellä näkyi. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi käymään meidän nettisivuillamme ja tutustumaan myöskin kaikkiin julkaisuihin, analyyseihin ja arvioihin, joita on jo tehty, niin että näkisitte todella, mitä Länsi-Balkanilla tehdään, toivomme ja tietysti tuemme mitä tahansa parlamentti sitten tai tämä valiokunta päättääkin liiderin tulevaisuudesta, mutta pidämme sitä kuitenkin hyvin tärkeänä toimintana ja itse asiassa olemme ajatelleet, että se on yksi Euroopan unionin menestyksekkäimpiä toiminta-alueita viime vuosien aikana. Kiitos, että kiinnitte huomioon tähän hyvin tärkeään alueeseen. Kiitos. Nyt haluan antaa puheenvuoron jäsenille. Aloitamme herra Andriöllä. <coughs> Merci, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Olen yllättynyt, kun olin tässä heti ensimmäisenä puhujana. Haluan kiittää puheenvuoroista, joita kuulimme juuri äsken. Ja ennen kaikkea haluaisin kiittää Länsi-Balkanin edustajaa. Tässä oikeastaan päästään asian ytimeen. Eli suhde liiderin ja demokratian välillä. Tästähän on kyse. Semanttisesti leader-sanan taustalla on se, että kyse on maaseudun kehittämisestä tietyllä alueella niin, että ihmiset ovat tässä mukana. Me olemme unohtaneet, unohtaneet mikä oli vuonna 1991 tämän hankkeen alulle paneva voima. Eli yhteys nimenomaan alueen toimien ja ihmisten välillä. Me elämme nyt teollistumisen jälkeistä kautta tällaista hyperyksilöllistä ajan jaksoa. Ja kenties nyt pitäisi esittää taas perustavanlaatuisia kysymyksiä, aivan niin kuin puheenjohtajakin jo viittasi. Me ajattelemme politiikkaa laajassa mielessä niin, että yhteiselämä ikään kuin otetaan käsittelyyn. Tietyllä alueella kaikki ihmiset ovat tässä mukana, eli Eli onko indikaattorina sitten kasvun luku tai BKTn kasvun luku? Enpä usko. Sitten täytyy ajatella energiakysymystä, ilmastokysymyksiä, ympäristöä, kansanterveyttä. Leader-ohjelmassa minä olin jo silloin 91 mukana, onnekseni tai epäonnekseni ensimmäisissä leader-ohjelmissa. Ja tämähän on yhteisön ohjelma. Nyt kun ajatellaan menettelytapoja, niin siinä oikeastaan menettelytapa on ikään kuin ajanut itse prosessin ohitse. En tiedä, onko tulevissa ohjelmissa mahdollisuutta vielä ikään kuin investoida tähän ydinkysymykseen LEADER-hankkeessa. Eli on nähtävä se, että ohjelmassa sen toteuttajat ovat aivan, tärkeä, aivan oleellisessa moottorin keskeisen toimijan roolissa – Tämä liittyy myös arviointiin. Jos käytämme perinteisiä indikaattoreita, niin kenties tässä pitäisi muistaa myös jonkinlaista geopolitiikkaa ja korjata hieman käytettävien indikaattoreiden sisältöä. Ja sitten vielä lopuksi eh, budjettikysymykset. Figueiredo tuomioistuimesta jo nosti esille sen, että tämä ohjelma vaikuttaa varsin vähän budjettiin komission tekemät budjettiehdotukset ovat nyt tiedossa. Jos ne pitävät paikkansa, niin puhutaan 27 prosentista. Ja nyt me olemme toisessa pilarissa ja todellakin puhumme pienestä osuudesta maaseudun kehittämisen rahoituksessa. Jos liiderille rahaa on kovin vähän käytössä, niin kenties pitäisi uusia ihan näitä peruskäsitteitä liiderin sisällä. Sulla Monsieur Kiitokset. Seuraavana listalla on herra Buda. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi onnittelut kaikille, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Tämä on todella hyvin tärkeää. On tärkeää, että tämän vakavasti ja puhumme tästä ohjelmasta syvällisemmin. Pidän arvossa ohjelman menestystä koska, joka perustuu sille, että ennen kaikkea paikallisella tasolla ohjelmaa toteutetaan kaukana poliittisesta vaikutuksesta. Yksi asia minua huolestuttaa, nimittäin se, mitä tilintarkastustuomioissa on esitetty johtopäätöksissä lisäarvosta ja tehokkuudesta. Mehän puhuimme tästä jo eilen, puhuimme mahdollisuuksista, joita täytyy käyttää. Ja tässä on tärkeää, että myös politiikka tekee jotakin, mutta kuitenkin kysymys teille – Miten voidaan arvoa, arvioida lisäarvoa, jos ostetaan vaikkapa jotakin laitteita maataloutta varten, tai jos sitä verrataan ihmiselämään, joka pelastetaan. Minusta se on hyvin vaikeaa. Kysymys todellakin on, miltä tämä nyt oikein näyttää varojen käytön osalta. On katsottava sitä, onko niin, että jotkin tekijät sitten jarruttavat varojen käyttöönottoa. Ja sitä on vaikkapa sikaruttoa tai, tai ää, näiden ruhojen polttamista. Ja sitten taas sanoo tunnetustumistumia, että tällaisen ei pidä investoida. No sitten toinen asia, varat, jotka ovat käytettävissä tällä hetkellä ovat aivan liian pieniä verrattuna tarpeisiin, joita on. Mutta uskon, että hankkeet kuitenkin ovat menestyksekkäitä ja selkeästi myös vaikuttavat maaseudulla. Ja tämä on todellakin hyvin tärkeää. Ajattelen ihmisten tuloja, ajattelen työpaikkoja, hyvinvointia, eh, mutta haluaisin kuitenkin tarttua muutamaan kysymykseen, jotka liittyvät seurantaan, seurantava vaiheisiin. Kysymys on siitä, että tuleeko nyt näitä jaksoja laajentaa viidestä kymmeneen vuoteen, jotta voidaan olla varmoja siitä, että pitkällä tähtäyksellä investoinnit todella saavat aikaan vaikutusta. Ja mehän puhumme nyt myös tällaisista paikallisista toimintaryhmistä, jotka toimivat yli maarajojen. Silloin on olemassa myöskin eroja lainsäädännössä. Olisi tietysti helpompaa, jos asiat hoidettaisiin sen eurooppalaisittain. Tärkeää on sitten se, että jos tapahtuu kasvua, niin sitten tämä kasvu on rahoitettavissa. Ja sitten myöskin korvaukset tietystä suorituksista on olemassa tiettyjä korvauksia, koska muuten tilanne on hyvin vaikeaa, koska silloin tapahtuu rajoitusta siinä, miten voidaan edetä tiettyyn suuntaan. Kiitos. Thank you, Mr. Buddha. Next speaker is, uh... Kiitos, herra Buddha. Seuraava puhuja on uh, Marion. Ja meidän olisi tarkoitus päättää keskustelut tästä aiheesta kolmen minuutin päästä. Merci, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille puhujille, jotka ovat tulleet tänne esittelemään analyysinsä tästä ohjelmasta. Ja kiitokset Rova Greslelle myöskin siitä, että hän totesi, että tämä on eurooppalainen ohjelma, jonka merkitys on todella tärkeä kansalaisille. Ja epäilemättä tässä ei ole ehkä äh, todella nyt ihan äh, näkemystä siitä, mitä tämä kentällä äh, paikan päällä edustaa ja toisaalta taas sitten mikä on sen budjettimerkitys EUn tasolla. Äsken tuossa totesitte, että kyllä nämä ohjelmat ovat paikallisella tasolla paikallisten toimintaryhmien johtamia ja yleisesti ottaen kansalaisyhteiskunta on niitä eteenpäin viemässä, mutta ei pelkästään vain. Ja ajattelenkin aivan samalla tavoin kuin herra Anna tuossa äsken totesi, että tässä luodaan side juuri paikallisten ihmisten ja demokratian välillä minun alueellani, maassani Ranskassa, 2014 vuodesta. Äh, budjetointi tapahtuu tällä tavalla juuri äh, äh, kansallisella tasolla, paikallisella tasolla ja tällä tavalla hallinta on siirretty. Ja tällä tavalla myöskin alue pystyy osallistumaan näiden paikallisten toimintaryhmien kautta tähän hallinnointiin. Ja koska nyt tällä tavalla myöskin SIDE on luotu toisaalta eurooppalaisen strategian tavoitteiden ja toisaalta taas alueiden tavoitteiden ja paikallisten paikallisten tavoitteiden välille, niin se on hyvä asia. Joten uskon, että tämä on todella kaikin puolin vain hyvä asia. Tämä tuo kansalaisyhteiskunnan ja toisaalta taas kaikkien maiden poliittiset järjestelmät yhteen ja luo myöskin yhteyksiä Euroopan unioniin. Mielestäni tätä on hyvä korostaa ja muistuttaa hyvä myöskin tällä hetkellä äh, siitä budjetista, jossa tässä on kysymys. Sanotaan, että 5 prosenttia äh, tämä on 15 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan budjetista. Ja äh, maaseuturahasto todennäköisesti saattaa kärsiä seuraavassa budjettineuvottelussa äh, se ehkä on vain 25 prosenttia. Ja näin ollen äh, kaikki varmasti äh, ymmärtävät, että olipa sitten kysymys mistä tahansa tasosta, niin tämä on kuitenkin hyvin tärkeä ohjelma ja hyvin tärkeä asia kansalaisille. Haluan muistuttaa myöskin, että jokainen tietysti katsoo tätä eri kantilta. Herra Figereiro, tuossa äsken totesitte, että käyttöaste on ollut vain 11 prosenttia. Minä olen edustanut Ranskan alueiden kongressissa alueita ja voisin sanoa, että siellä käyttöaste tai maksatusten aste EU- ja kansallisella tasolla on 40 prosenttia Joten muistutan, tai toivon, että nämä luvut olisivat vielä selvempiä. Erityisesti komission jäsenelle esitän tämän niin, lopetan kohta puheenvuoroni. Näissä ohjelmissa mielestäni on todellista sekaannusta. Ja tämä on täysin vastoin sitä, mitä Euroopassa yleensä kaikki toimijat ovat tästä mieltä. Nähdään, että tämä on hyvin tärkeä ohjelma kansalaisten silmissä ja tässä komission ja tilintarkastustuomioistuimen edustajilta toivoisin todella selkeitä, luotettavia lukuja juuri näistä käyttöasteista. Olen tavannut paljon toimintaryhmiä ja tämä kysymys tulee jatkuvasti esille. Thank you very much. Next. Kiitos. Seuraava puhuja on Rova Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik eh, wil iedereen heel hartelijk danken. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia tämän aamuisia puhujia. Nyt täällä ei taida olla muita alankomaalaisia. Olen hieman yllättynyt kuulemastani. Olen ollut nyt parlamentissa neljä vuotta ja täällä käy paljon vierailijoita kylistä eri puolilta alankomaita ja he aina kysyvät minulta, että miten saisimme EUn budjettivaroja käyttöömme. Ja minulle sitten sanotaan, että yritetty kyllä on, mutta koskaan tässä ei ole onnistuttu. Nyt kun puhumme näistä paikallisista toimintaryhmistä, niin niistä on toki mielenkiintoista kuulla, mutta kaikissa kylissähän on ihmisiä, jotka asuvat siellä kylässä ja ovat mukana esimerkiksi erilaisissa naisten toimintaryhmissä. Kyse on työpaikoista, työllisyydestä ja myös mikroyrityksistä usein. Minua kyllä hämmästyttää se, että tämä tuen vastaanottoaste ei ole tämän korkeampi. Ainakin omalla alueella niin ihmiset todella haluaisivat pääsyä näihin hankkeisiin, näihin varoihin. Olen keskustellut myös viranomaisten kanssa Alankomaissa ennen kaikkea toisen pilarin aiheesta. Miten voisimme saada tuloksia paremmin aikaan? Nyt on kyse siitä, että Äh, me voimme esittää tarkistuksia. Olemme näin ollen ikään kuin tien risteyksessä tämän asian käsittelyssä. Kun ajattelen tässä omaa vaalipiiriä ja kyliä, niin sitten haluaisin sinne esittää ehdotuksia, miten he voisivat äh, toimia paremmin. Esimerkiksi Hengelan alueella kunnanjohtajan kanssa keskustelimme myös Berhemin kylästä ja puhuimme erilaisista hankkeista ja niiden hallinnosta, niin pelkäänpä, että tässä konkretia on unohtunut. Kiitos. Seuraava herra Hoisling vihreästä. Ja, Kiitos. Mukavaa, että voimme puhua asiassa tällä tänään. Olemme yhtä mieltä siitä, että LEADER-ohjelma on yksi Euroopan ohjelmista, joissa lähtökohta on innovatiivisimpia se, että tapahtuu alalta päin, että on paikallisia toimintaryhmiä ja verkottumista. Tätä todellakin tarvitaan, pitääkin vain kysyä. 11 prosenttia nyt sitten vain varoista on käytetty sitä 7 miljardista, mikä osoittaa sitä, että jossakin kenkä puristaa. Rova Schreier, jos tekään et tiedä asiasta mitään, silloin meillä on hyvä ohjelma, josta vain kovin harvat tietävät, tai sitten on hyvin vähän tai liian vähän ihmisiä, jotka toimivat paikallisesti näissä ryhmissä. Minä itse tulen alueelta, joka on leader-ohjelma ja siellä toimijoiden määrä on hyvin helposti laskettavissa, koska tämä tilintarkastustuomioistuin todellakin pelätään korkeita byrokraattisia kynnyksiä ja sitten sitä, että on todella suuri tarve perusteluille aina eri asio- yhteyksissä. Ja jos sitten kysytään sitä, että sopiiko jokin asia ohjelman puitteisiin vai olisiko muu ohjelma tietylle hankkeelle, soviriampi tämä on hiukan liian epäselvää. Minusta suuntauksen pitää vastaudessa olla selkeä, alueilla pitää olla enemmän joustavuutta, jotta nämä leader-koordinaattorit Josta eräs totesi, että puoli ajasta menee siihen, että voidaan katsoa, miten jokin, pitää katsoa sitä, miten jokin asia toimii sopii ohjelman puitteisiin ja miten se voidaan perustella. Eli pitäisi olla käytännönläheisempi. Eihän voi olla niin, että meillä on ohjelma nimenomaan maaseutua varten, jolla, jossa tätä ohjelmaa tarvitaan, mutta varoja ei sitten käytetäkään. Tämä on suurin este tällä hetkellä muilla alueilla. Tätä pidetään nyt tällaisena esimerkillisenä ohjelmana, mutta Euroopassa sitä ei hyödyntä, mikä ei voi olla todellakaan totta. Uh, thank you very much. Kiitokset. Ja ennen kuin sitten menemme takaisin hyvin lyhyisiin ja ytimekkäisiin vastauksiin asiantuntijoilta, niin meillä on vielä viimeisenä puheena herra Flanagan. Uh, when it comes to, uh... Kun kyse on liiderin tuloksesta, meillä on myönteisiä tuloksia kaikkialla omassa kaupungissani ja varmasti sen ulkopuolellakin laajemmin. Tilanne oli aluksi sellainen, että ei ollut ei ollut mahdollista järjestää esimerkiksi teatteriesityksiä, mutta sitten nyt meillä on erilaisia mahdollisuuksia, on esimerkiksi kajakki, seura, Eli ihmiset ovat monin eri tavoin voinut hyötyä LEADER-ohjelmasta ja se on ollut aivan massiivinen vaikutukseltaan. Jos nyt on ongelmia mitata suorituksia ja tuloksia, niin täytyy sanoa, että ainakin minulla kun katson minne tahansa, niin näen menestyksen merkkejä. Kun ajatellaan sitä, miten varoja saadaan, niin ongelmana on ollut varan hakemisen monimutkaisuus. Olisiko parempi kenties vain sitten nostaa joku laina? Tätäkin ihmiset ovat pohtineet. Kuitenkin rahasta on ollut hyötyä näille hankkeille. Onkin ironista jossain määrin, että tänään täällä keskustelemme eh, liidervarojen hyödyllisyydestä. Minä voisin kyllä taata, että kaikki ne, jotka tekevät eh, liiderissä työtä, ovat nyt työn touhussa, mutta missä jälleen kerran kaikki mepit ovat? Very good, thank you. Aivan oikein, kiitos. Ja nyt sitten palaamme asiantuntijoihin. Kuka haluaisi käyttää ensimmäisen puheenvuoron? Äh, Loris Hoffman. Now very... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin konkreettisesti jostakin kysymyksistä äh, kuulimme tässä äh, paljon äh, siitä, että liiden osalta on ollut ongelmia, mutta olemme pystyneet ratkaisemaan paljon tällä kaudella myöskin näistä lainsäädännön puitteissa. Se, että tulevaisuudessa olisi vain yksi indikaattori liideriä varten, niin ei pidä paikkaansa, vaan ainakin viisi tulosindikaattoria on ja ähm, vaikutusindikaattoreita on neljä. Ähm, tässä on tullut hyvin selväksi puheenvuoroissa, että meidän täytyy nyt todella lähteä tutkimaan asioita siellä, missä ne tapahtuvat. Ja ehdottamamme järjestelmä on juuri tähän tarkoitettu, joten arviointi tapahtuu strategian suhteen aivan kentällä, jotta saadaan paljon tarkempia indikaattoreita, koska jos tämä tehdään yhteisön tasolla, niin silloin meillä on tilanne, kuten juuri Skotlannissa, 250 yksittäistä indikaattoria ja olisi hyvin vaikeata myydä tätä jäsenvaltioille. Tämä on liiderin raportointivelvoite kuitenkin, jotenkin tässä täytyy vähän nyt sitten pohtia, että meillä on tiettyjä yhteisöindikaattoreita, mutta paljon tarkempia indikaattoreita sitten myöskin paikan päällä käytettävissä. Tässä tuli myöskin kuluista esille tiettyjä ongelmia. Komissio on maksanut 14 prosenttia budjetista liiderissä. Tämä on alhaista, koska maaseudun kehittämisessä luku on 33, mutta liiderille kuitenkin ne, liiderillä kestää kuitenkin pidempään. Tämä ei kuitenkaan ole meistä mukavaa, ja haluaisimme tämän tapahtuvan nopeammin, mutta 30 prosenttia budjetista kuitenkin on jo sidottu konkreettisiin hankkeisiin ja tiettyihin toimiin ja hyvä on myöskin muistaa se, että liiderin myöhäinen käynnistyminen, ja monet ovat täällä aivan oikeassa niin liittyy siihen, että se on mutkikas järjestelmä ja me vaadimme paljon todella tositteita ja jäsenvaltiolta ja tässä nämä paikalliset toimintaryhmät joutuvat toimimaan ja ihmisille ei ole kovin helppoa toimia tällä tavalla. Toinen juttu on sitten se, että jäsenvaltioissa on ollut paljon viivettä liiderin täytäntöönpanossa hyvin suuri jäsenvaltio on vasta äh, tehnyt hakemukset mahdolliseksi viime kuussa. Neljä vuotta kesti äh, tälle ähm, jäsenvaltiolle saada äh, tietotekniikkajärjestelmänsä tälle tasolle, että tällaisia terveisiä. Kiitokset sitten herra Figueiredo. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain esittää jokuisen kommentin. Omassa alustuspuheenvuorossani jo totesinkin, että koemme sympatiaa kovastikin tämän tyyppistä lähestymistapaa vastaan. Mutta tämä sympatiakysymys ei tässä ole tärkeintä. Pikemminkin puhuisin indikaattoreista. Kenties joku voi sanoa, että tuomioistuin tässä vain aiheuttaa ongelmia. Se estää hankkeiden kehittymistä – ja investointien toteutumista ja niin edelleen. Eihän tässä tämä ole ongelmana. Tilintarkastustuomioistuin ei halua aiheuttaa ongelmia, vaan me toteamme, että on aivan oleellisen tärkeää, että voimme mitata tuloksia, joita hankkeella saadaan aikaan. jopa poliittisesti on sitten helpompi puolustaa näitä ohjelmia, jos todella saamme eh, mitattavia tuloksia aikaiseksi. Ei tämä mitään uutta ole. Tuomioistuin siis pitää tärkeänä tulos, tuotosindikaattoreita eikä toteutusindikaattoreita. Meidän kuitenkin tulisi Äh, sitten äh, pidentää tätä investointikautta, näin jotkut sanovat, jotta tehokkuutta saataisiin lisää, mutta joka tapauksessa tehokkuutta on mitattava. Jos meillä ei ole luotettavia indikaattoreita, niin sitten me olemme ongelmissa äh, tehokkuuden mittaamisessa, kun kyse on tämän tyyppisistä hankkeista. Kiitos. And, uh, ja vielä lopuksi sitten herra Praja. Kiitos. Olisin yhtä mieltä siitä, että, että on paljon myönteistä, mitä liideristä voidaan sanoa, ajatellen sen vaikutusta paikallisiin yhteisöihin, ja olisin yhtä mieltä myös siitä, että byrokratia on yksi asia, joka aina nousee esille liideryhmissä ja yhteisöissä, ainakin Skotlannissa näin on mutta minusta meidän pitää jatkaa työtä tämän osalta ja, meidän pitää katsoa myöskin IT-järjestelmien soveltuvuutta, se miten paikalliset toimintaryhmät panevat toimeen liideriä paikan päällä. Joskus tämä liioiteltu varojen käyttäminen sitä ei tapahdu paikallisella taholla, vaan se on muualla, mitä auttaa tukien paikallisia toimintaryhmiä niin, että, että ne eivät tee asioista mutkikkaampia kuin niiden tarvitsee olla. Josefin mainitsi indikaattorit, joita oli 250, siis ja uskon, että Skotlann, siis Skotlannissa me olimme yllättyneitä siitä, miten monia indikaattoreita oli kehitetty näissä 21 strategiassa, ja siksi tarkastelimme tilannetta ja pyrimme löytämään yhteisiä eh, koordinaattoreita, joita saatettiin käyttää koko Skotlannissa, jolta saatiin tällainen kansallinen kokonaiskuva, mutta näiden paikallis- paikalliset kehittymisstrategiat ovat sellaisia, että niitä pannaan, ne on kehitetty paikan päällä, niitä panevat toimin, paikalliset toimintaryhmät. Ja nämä indikaattorit, joita käytetään, niin ole sellaisia, että ne sopivat niiden tarpeisiin, että ne ymmärtävät, miten saavuttavat tavoitteensa. Meidän pitää käyttää aikaa sen selittämiseen, miten tästä voi tulla realistisempaa, nokkelampaa. Ja tämä indikaattori tässä vaiheessa ohjelmakautta – Minusta meidän pitäisi keskittyä todellakin nyt arviointiin. Jos halutaan ymmärtää laajempi vaikutus, joka liiterillä on, silloin tämä arviointi on erittäin tärkeä, kenties tärkeämpää kuin se, että on olemassa sovelias kokoelma indikaattoreita. Tämä on asia, jolla on jatkettava työntekoa. En maininnut esityksessäni sitä, että kokemuksemme Slottanista ovat sellaisia, että leader on saanut aikaan paljon lisärahoitusta, koska se on osoittanut sen, että yhden tai euron, yhden punan tai euron eh, eh, investointi, koska sitä voi sitten seurata sen lisäksi vaikka 7, 8 tai 10 euroa jonkin hankkeen toteuttamiseen osoittaa sitä, että eh, sieltä todellakin saadaan vastennetta rahalle ja ja tämä on jotakin, mitä voi viedä mukana niin myöskin tämän aamun keskusteluista. Suuret kiitokset. Ja äh, haluan kiittää asiantuntijoita ja myöskin keskusteluun osallistuneita jäseniä. Ja jos sopii, niin aivan äh, saman tien päätämme tämän kohdan äh, ohjelmassamme ja siirrymme sitten seuraavaan keskusteluaiheeseen. Tähän minulla on tässä aloit- kunnia siis aloittaa tämä toinen osuus tätä aihetta, kun käsittelemme tässä erityisesti keskustelemme liideristä paikallisessa tasolla ja myöskin sen innovatiivisista aspekteista. Ja myöskin keskustelemme siitä, kuinka liideriä voitaisiin vielä tulevaisuudessa paremmin parantaa. Tässä on useita esityksiä siis meillä edessämme ja ensiksi haluaisinkin Äh, toivotan tervetulleeksi Maria Joao Boteljon, joka on Euroopan maaseudun kehittämisen liideryhdistyksen puheenjohtaja, Elardin puheenjohtaja. Hän tulee Portugalista ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluan muistuttaa, että 9 minuuttia 30 sekuntia hänellä on puheaikaa. Um. Começo por agradecer ao Comitê de Agricultura. E Haluan kiittää kahta valiokuntaa siitä, että järjestätte tämän julkisen kuulemisen liiderohjelmasta ja haluan kiittää myöskin siitä, että olette kutsuneet minut tänne. ELAD perustettiin vuonna 1999, siinä on yli 2500 paikallista toimintaryhmää 25 maasta, 23 eurooppalaista maata ja kaksi naapurimaat ovat tässä mukana. Tämä siis osoittaa, että Leader kiinnostaa kovasti kautta Euroopan unionin. Elandin tavoitteena on edistää parempaa elämänlaatua maaseutualueilla sekä myöskin laajentaa liiderin metodologiaa ja vahvistaa ja erityisesti kaiken kaikkiaan tuoda lisää toimintamahdollisuuksia maaseutuväestölle toivon mukaan voimme tässä nyt pohtia näitä asioita yhdessä erityisesti ja kehittämishankkeiden pohjalta. Meillä on ollut useita tärkeitä vaiheita tässä liiderin kehittämisessä. Ja liider ei nyt ole ihan siihen muotoon päässyt kuin olisimme toivoneet aikaisemmalla ja nyt puhujaa pyydetään puhumaan hitaammin. Valitettavasti jotkut tavoit, aloitteet eivät siis todellakaan äh, johtaneet äh, toivottuihin tuloisiin, tuloksiin ja erityisesti edellisellä ohjelmakaudella äh, asia oli näin. Nämä CLLD, maikallisyhteisön kehittämishankkeet, jotka Leader toi mukanaan, niin niitä käytettiin vain joissakin jäsenvaltioissa eikä siinä määrin kuin olisimme toivoneet. Leader käynnistettiin tehtiin vuonna 1991. Se oli aivan ensimmäinen laatuaan ja ensimmäinen, jossa paikalliset viranomaiset ja kansalaisyhteisöt tulivat yhteen, kaupalli- paikallisia kumppaneita tuli näiden paikallisten toimintaryhmien muodossa tähän mukaan, että heille annettiin lisää vastuuta. Tämä oli siis alku ja tarkoituksena tässä kuitenkin oli tavallaan komission johdolla toimia ylhäältä alaspäin. Leader kuitenkin oli sellainen toiminta, jossa myöskin paikalliset toimijat olivat voimakkaasti mukana ja yhteydessä Euroopan unioniin. Euroopan unionin maaseutualueella LEADER on ollut ensimmäinen kerta, jolloin ihmisillä on ollut suora kontakti Euroopan unioniin. Ja tämä otettiin budjetissa sitten yhteisen maatalouspolitiikan otsakkeen alle ja tässä tarkoituksena ei pelkästään vain ollut rahoittaa tätä maaseudun kehittämisen puitteissa, vaan mentiin paljon pidemmällekin paikallistoimintaryhmien ähm, verkosto kautta Euroopan on kehittynyt monella tapaa ja tämä osoittaa, kuinka tärkeitä nämä ohjelmat ovat äh, kautta Euroopan unionin ja monissa muissa äh, maissa on ollut samantyyppisiä kokemuksia, samoin myöskin Georgiassa äh, sekä esimerkiksi ähm, Moldovassa, Moldoviassa, jotka ovat tässä olleet myöskin mukana. Ähm, liiderin täytäntöönpanoa, tehokkuutta ja poliittisia toimia on asetettu kusianalaiseksi. Niitä on arvioitu uudelleen. Ja kun kyse on hankkeiden valinnasta ja paikallisesta kehityksestä, niin joskus olemme todenneet, että liider ei välttämättä toimi hyvin hallintaviranomaisten toimesta – Ähm, paikallisille toimintaryhmille äh, aikaa kuluu yhdestä kahteen vuotta ja ähm, ohjelmakaudella tämä sitten tietysti vaikeuttaa. Meidän täytyy pyrkiä myöskin äh, uudelleen arvioimaan näitä äh, toimia ja ohjelmia. Meidän on taattava se, että maaseutu on elinvoimaista ja tämä on ollutkin tietysti vuoden 1991 tavoitteita, kun Leader perustettiin, ja kuinka sitten pääsemme näihin tavoitteisiin, äh, joita toivomme. Mehän tiedämme, että äh, ohjelmakauden lopussa, kun tarkastelemme äh, mm, näitä rahoitusjärjestelmiä, niin tietyt indikaattorit osoittivat, että Leader-ohjelma on kehittynyt jäsenvaltioissa ja se on keskittynyt siihen kuinka paljon ihmisiä äh, maaseutualueilla on ollut mukana ja kuinka paljon työpaikkoja on luotu. No tämä on tietysti tärkeää, mutta se ei vielä ole äh, kaikki. Meidän täytyy myöskin arvioida äh, tätä uudella tavalla, mitä tapahtuu paikan päällä, mitä etuja tulee, minkälaisia palveluita tarjotaan, minkälaisia alueellisia tuotteita voidaan tuottaa ja näin poispäin. Olemme todenneet, että nämä paikalliset, paikallisten toimintaryhmien strategiat oikein hyviä ja tätä kautta pääsemme kourin tuntuviin tuloksiin ja se toimii, mutta joka kerta kun katselemme tai tarkastelemme budjettia, niin emme aina tietenkään pysty tällä tavalla tekemään. On muistettava, että resurssit ovat kuitenkin aika niukat tällä hetkellä. Jos tarkastellaan sitä, mitä komissio on viime keväänä ehdottanut, niin se vain osittain vastaa meidän kunnianhimoisia tavoitteitamme, jos ajatellaan sitä, että maaseuturahasto ei enää ole osa tuki-rahastoa, niin tämä varmasti mutkistaa tilannetta paikan päällä, joten meidän täytyy pyrkiä laajentamaan näitä paikallisyhteisöjen kehittämishankkeita, mutta tietenkin tätä on vielä tarkennettava ja pyrittävä ymmärtämään paremmin. Meille on selvää, että maaseudun kehittäminen kohesiopolitiikasta on tärkeää. Maaseuturahasto on ja myöskin Leader sitä kautta on hyvin tärkeä paikallisen kehityksen muoto ja paikallisten investointien merkitys on todella tärkeää paikalliselle väestölle ja sen takia on hyvin tärkeää, että ihmisille taataan pääsy tämän ohjelman, tähän ohjelmaan. Kohesiopolitiikka kärsii varmasti tästä uudesta menettelytavasta Mielestäni politiikkojen tavoitteet ja rahoitus pitää soveltaa paremmin yhteen. Seuraavalla ohjelmakaudella tarvitaan myöskin lisää varoja näihin tarkoituksiin. Nämä ovat niitä politiikkoja, joissa Euroopan unionin täytyy varautua paremmin ja koordinoida toimintaansa paremmin. Ja tässä tarvitaan myöskin todellista synergiaa Voimme tarkastella myöskin uusia tapoja toimia tulevaisuudessa, taata tällä tavalla sen, että kapasiteetti kehittyy. Voimme tarkastella sitä mutkikkuutta, joita paikallisyhteisöillä on. Ja tämä ei varmastikaan sovi yhteen äh, sellaisen äh, tulkintatavan kanssa, että maaseutupolitiikkaa äh, politiikkaa varten on olemassa vain yksi yhteisen maatalouspolitiikan pilari. Uskon, että tarvitsemme kolme, kolme erillistä pilaria, jossa otetaan kaikki eri kehityksen muodot huomioon. Ja tässä hallitusten täytyy olla mukana. Tällä hetkellä olemme voineet todeta, että että nämä paikallisyhteisöjen kehittämishankkeet eivät ole edistyneet sillä tavalla kuin olisimme toivoneet. Aivan liikaa on byrokratiaa ja aivan liikaa myöskin on hallinnollista taakkaa ihmisiä on hallinnossa pyörittelemässä paperita enemmän kuin kentällä. Toivoisimme myöskin, että yksikkökustannusjärjestelmää yksinkertaistettaisiin ja toivoisimme, että myöskin kumppanit olisivat enemmän mukana näissä maaseudun kehittämishankkeissa ja politiikoissa haluamme myöskin, että keskinäistä luottamusta on enemmän puolin ja toisin. Ja tämä on varmasti yksi liiderin tärkeimmistä tavoitteista Euroopassa on paljon keskusteltu, tai olemme olleet mukana eurooppalaisessa keskustelussa ELADin puitteissa ja viime vuonna julkaisimme tulevaisuutta tarkastelevan asiakirjan, jossa pohdimme juuri sen merkitystä ja myöskin tulevaisuutta Euroopassa yleisesti muiden sidosryhmien kanssa. Ja tämä on sellaista, mitä me toivoisimme. Toivoisimme, että äh, liiderin ja paikallisyhteisön kehittämishankkeiden yksinkertaistaminen toteutuisi ja äh, että äh, se myöskin vaikuttaisi rakennerahastoihin ja myöskin johtaisi investointeihin Ähm, jokaisessa jäsenvaltiossa tarvitaan tällainen toimi, jossa on vain yksi malli ja viranomainen. Ja myöskin näissä paikallisyhteisön kehittämishankkeissa on taattava se, että myöskin paikallistasolla voidaan itse valita nämä kohteet niin, että liiderei sitten tavallaan niin kuin sanelle heille näitä toimia. Syyskuun lopussa noin 300 ihmistä kokoontui yhteen noin 25 eurooppalaisesta maasta. Tässä yhteydessä voimme keskustella asioista, keskustella menneisyydestä, nykyisestä tulevaisuudesta, liiderin ja paikallisyhteisön kehittämishankkeiden tulevaisuudesta. Ja tässä yhteydessä todella kokosimme mielipiteitä kautta linjan kun yhteinen maatalouspolitiikka nyt sitten kutistuu, niin ainakin 5 prosenttia maaseuturahastosta saadaan. Me toivomme, että komissio voisi kuitenkin antaa tämän tälle ohjelmalle mahdollisuuden toimia täysimittaisesti ja haluaisimme nähdä myöskin, että 5 prosenttia korotettaisiin 10 prosenttiin ja että myöskin 20 prosenttia olisi tämä osarahoitusosuus Euroopan unionilta. Keskitymme siihen, mitä paikallisesti tapahtuu ja että joustavuutta olisi enemmän, jotta tällä tavalla voitaisiin tuo paikallinen toiminta ottaa paremmin huomioon. Toivon mukaan voimme myöskin katsoa tulevaisuuteen ottaa vastaan haasteet, joita paikallistasolla on. Uskomme, että 25 vuoden paikallistoimintaryhmien kokemus on hyvin tärkeää ja uskon, että tämän kehityskulun kautta ja näiden ihmisten tuen kautta pääsemme varmasti vielä tukemaan tuhansia ihmisiä lisää kentällä. Tässä täytyy tietysti olla kattava lähestymistapa, joskus sektorikohtaiset lähestymistavat katsovat liikaa hallinnollisia aspekteja ja kun sitten kysymys on hallinnointiviranomaisesta, niin meidän on saatava myöskin selkeät prioriteetit siihen, mitä tehdään, kuinka liideriä ja paikallisyhteisön kehittämishankkeita edistetään, kuinka voimme parantaa luottamusta Euroopassa. Uskon, että Leader on hyvä työkalu tähän, kun ajatellaan Euroopan kohtaamia haasteita, koko maapallon haasteita ja kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa meidän täytyy todella löytää todellisia ratkaisuja paikallistasolle, jotta löydämme kestävämpiä ratkaisuja kaiken kaikkiaan. Kiitos. For your contribution and proposals and Kiitokset. Ja seuraavaksi siirrymme Italiaan. Riccardo Fargione puhuu 10 minuuttia seuraavaksi. Sì, eh, grazie molte, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta tulla paikalle. Kiitos äh, arvovaltaisille parlamentin jäsenille. Minulla on siis 10 minuuttia puheaikaa ja siinä ajassa haluaisin lyhyesti havainnollistaa, mikä tilanne Euroopassa oikein on ja mikä on tilanne äh, liderin suhteen Italiassa. Meillä on tietysti mm, mm, vahvuuksia ja heikkouksia tässä lähestymis kattava Ja Sitten lopussa vielä esitän ehdotuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä jatkossa vuoden 2020 jälkeen uuden maatalouspolitiikan puitteissa LEADER-hankkeessa. Tältä kalvolta näette eurooppalaiset paikalliset toimintaryhmät, niitä on yli 2000, ja aluekehitykseen eh, niistä on keskittynyt tietty määrä ja luonnollisesti sitten käytetään myös esimerkiksi sosiaalirahastoja, aluekehitysrahastoja ja muita rahastoja tässä rinnalla. Kymmenen maata unionissa muodostavat eh, yli 75 prosenttia näiden paikallisten toimintaryhmien määrästä kokonaisuutena. Eli eh, suuri osa ryhmistä keskittyy harvoihin jäsenvaltioihin ja sitten lopuilla jäsenvaltioilla on loput 25 prosenttia näistä toimintaryhmistä. Tämä on ensimmäinen toteamus, jonka voimme havaita. Ja sitten resurssien jako kaudella 2014-2020 liderissä. 6,9 prosenttia kokonaismäärärahoista on siis käytetty liideriin ja tämä on siis toteamus budjetista. Tämän jälkeen käsittelisin liiderin toteutusta Italiassa. Meillä on tiettyjä vahvuuksia, mutta luonnollisesti myös heikkoja kohtia, jotka toivottavasti voidaan vielä korjata tulevalla ohjelmakaudella. Tällä hetkellä Italiassa on yli 200 paikallista toimintaryhmää ja resursseja on käytetty 1,2 miljardia euroa. 5,8 prosenttia kokonaisvaroista, kun kyse on maaseudun, maaseuturahastosta. Kasvua on tapahtunut resursseissa ja myös toimintaryhmien määrässä. Niin kuin havaitsemme tästä huolimatta, ongelmiakin on koettu ja toivon, että ne voitaisiin ratkaista korjaavilla toimilla. Maaseudun kehittämistoimet on Italiassa alueellistettu. Alueet ovat päättäneet toimia eri tavoin. Tilanne siis vaihtelee alueelta toiselle ja yli puolet hankkeista äh, toteutuu äh, sillä tavalla, että keskiarvo tässä on 5,8 prosenttia resurssien käyttöjen kannalta. Vahvimmat alueet ovat niitä, joissa on eniten paikallisia toimintaryhmiä, mutta havaitsamme, että täytäntöönpano ja toteuttaminen Italiassa kokonaisuutena ei ole riittävällä tasolla, kun ajatellaan äh, maaseuturahaston myöntämiä tukivaroja. Yli 60 prosenttia äh, varoista, jotka on myönnetty toimintaryhmille, on myönnetty aiemmalla kaudella, ohjelmakaudella ja silloin toimineille ryhmille. Tämä johtaa siihen, että jatkuvuutta on voitu varmistaa, mutta toisaalta sitten hallintokuluja on pitänyt rahoittaa uudelleen ja hallintokustannukset ovat varsin korkeat näiden toimintaryhmien rahoituksessa. Vain 13 prosenttia paikallisryhmistä on uusilla alueilla. Tästä kalvosta näette, miten rahoitus on jakautunut eri toimintaryhmien kesken. Keskimääräinen rahoitus on ollut siis 6,1 miljoonaa ja tilanne vaihtelee alueelta toiseen. On aivan selvää, että Viivästystä on tapahtunut tässä toimessa numero 19 liiderin alaisuudessa ja tilanne on aivan ilmeinen. 1,2 miljardia on siis kokonaisrahoitus ja vain 60 miljoonaa on todella toteutunut. Tämä osoittaa, missä määrin hankkeita on täytäntöön pantu edellisistä puheenvuoroista havaitsimme, että tämä ei ole pelkästään Italiaa koskettava tilanne, vaan tilanne on samankaltainen myös laajemminkin Euroopassa. Menojen toteuttaminen keskimäärin on noin 18,35 prosenttia. Kun ajatellaan tätä toimenpidettä numero 19, niin siinä taso on siis matalampi ja se johtaa myös siihen, että mahdollisesti maaseuturahaston myöntämiä tukia täytyy myös perua tai ne eivät koskaan toteudu. Me olemme Koldirettin kanssa toteuttaneet analyysin tilanteesta koko Italian alueella ja olemme perehtyneet siihen, miten resurssien käyttö on edennyt. Ja tästä, kartista, tästä äh, kartasta näette, miten alueella on edistytty. Monilla alueilla viivästystä on huimasti. Myös äh, tästä kalvosta näette saman ilmiön, eli tässä käsitellään, miten tässä toimenpiteessä 19 rahoitustoteutus on edennyt kullakin alueella. Sitten on myös arvioitu paikallisten toimintaryhmien määrää sekä mm, myönnettyjä varoja näille paikallisille toimintaryhmille. Yleisesti mm, tällä kalvolla näette vertailun, joka on hyvin tärkeä. Ja tässä kyse on nimenomaan nuorista viljelijöistä – Punaisella näette, että suurimmalla osalla alueista myönnettyjen varojen määrä on pienempi kuin toimintaryhmien määrä. Edellisellä ohjelmakaudella ja jo nyt havaitsemme, että yhtenä ongelmana on huom- se, että miten voidaan huomioida kaikkien nuorten tilanne. Koko ohjelmakaudella tässä on 20 tointa ja kuitenkin pyyntöjä on esitetty jo yli 30 000. Ongelmia on myös siis täytäntöönpanossa toimintaryhmien suhteen. Ja sitten tällä kalvolla on tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät Italian tilanteeseen ja toimenpiteisiin. 2007-2013 kaudella on ollut tiettyjä toimintaan liittyviä ongelmia. Ei ole pystytty myönnettyjä varoja hyödyntämään ja käyttämään. 20 prosenttia mm, varoista on mennyt toimintakuluihin – suuri osa kustannuksista tai menoista tulisi kuitenkin käyttää nimenomaan maatalousalan toimiin. Tämäkin on sellainen seikka, joka on mielenkiintoista panna merkille. Valintamenettelyt ovat hyvin usein monimutkaisia. Byrokratia on aivan liikaa ja Tämähän kävi ilmi myös edellisestä puheenvuorosta. Eli täytyy toteuttaa byrokratian keventämistä ja yksinkertaistamista. No sitten johtopäätökset, jotta pidän kiinni puheajasta, niin Kopa Kozeka katsoo, että olisi hyvä jättää jäsenvaltioille valinnan varaa, mahdollisuuksia joustoon niin, että ei määriteltäisi tätä vähimmäis osuutta, vaan jokainen jäsenvaltio voisi päättää omien erityispiirteittensä perusteella. Ei olisi siis pakollista määritellä tätä 5 prosentin vähimmäiskynnystä varoille. Voisi olla myös jonkinlainen osittelu eri, muidenkin rahastojen suhteen, esimerkiksi kohesiorahaston suhteen, on tiettyjä tavoitteita, jotka ovat yksinomaisia liiderille. Sitten on esimerkiksi yksinkertaistamiseen liittyviä tavoitteita, jotka pätevät myös muihin rahastoihin. Ja sitten vielä viimeinen seikka. Hallintokulujen tulisi laskea, kun ajatellaan näitä paikallisia toimintaryhmiä, ja suuri osa varoista tulisi käyttää nimenomaan maatalousalan toimiin. No. Kiitoksia Ricardo. Aivan täsmällisesti 10 minuuttia. Hienoa. Jotta kokouksemme olisi vieläkin mielenkiintoisempi, niin voin nyt tässä hieman sekoittaa puhuja järjestöstä ja Paolo Soto saisi nyt puheenvuoron tässä vaiheessa. Sopiiko tämä teille kollegat? The influential members agreed. Niin, vaikutusvaltaiset jäsenet hyväksyivät tämän järjestelyn. Thank you very much for inviting me. Kiitos, että minut on kutsuttu tähän tärkeään kokoukseen. Puhun asioista henkilökohtaiselta kannalta. Pyrin tekemään yhteenvetoja omista kokemuksistani. Puhun koko liiderkaudesta. Olin ensimmäisiä liiderjohtajia Espanjassa ja nyt työskentelen Euroopan äh, Euroopan maaseudun kehitysverkoston puitteissa, eli minä olen ollut eri tehtävissä koko tänä aikana. Haluan tehdä yhteyttä siitä, mitä on, voidaan oppia menneisyydestä ja antaa kenties jotain ajatuksia tulevaisuudestakin. Haluaisin äh, ottaa esille näitä asioita, kun näitä Meillä on aivan liikaa asioita näissä, tässä PowerPoint-esityksessä, niin joudun joitakin jättämään asioita pois pysyäkseni aikataulussa – mutta on kaksi elementtiä keskustelussa, jota nyt käydään. Toinen liittyy siihen, mitataan tuloksia, toinen on sitten se, että mahdollistetaan tulokset. Ja minä haluan ottaa esille se, miten tärkeää on mahdollistaa tuloksia mittaamisen ohessa. Kumpikaan ei kuitenkaan ole ristiriidassa toisen kanssa. Katan koko alueen, niin kuin näette tästä dia- diagrammista, jos katsotte, niin se, miten liiter on kasvanut, on ollut kaksi suurta kasvuvaihetta. Ensimmäinen oli lapsuudesta pilottihankkeena Leader 2, Leader Plussaan, ja toinen on nyt sitten tämä nuoruusvaihe varhaisaikuisuuteen ja tämä kaikkein vaiheen vaihe. Lapsuudesta nuoruuteen ei ollut ongelma, mutta suuri harppaus oli nuoruudesta tällaiseksi nuoreksi aikuiseksi kasvamiseen, jolloin leader valtavirtaistuu. Ja kun nyt katson asioita taaksepäin, niin tämä on se liit, alu, laakso, jossa olin liiderjohtajana, ja on vaikea muistaa, miltä asiat näyttivät tuolloin. Silloin ei ollut oikeastaan laikaan paikallisia tuotteita, ei ollut ma- matkailu, sitä ei ollut edes kuultu. Tämän alueen maine oli se, että se oli viho viimeinen paikka. Ja nyt voidaan katsoa, mitä on tapahtunut. Majoitus on kasvanut 150 maassa 2000 matkailijoille, paikallisia tuotteita, se on kymmenkertaistunut, kirsikan vienti 60 prosentilla uusia työpaikkoja, 50 yli 1000 työpaikkaa luottu tai säilytetty. Kaikki tämä ei tietenkään johdu liideristä, mutta liider oli olennaisen tärkeä siinä, että se seurasi tätä muutosta, että se sai liikkeelle koko tämän työn. Meidän piti löytää yrittäjät, kouluttaa heidät, saada ihmiset tukemaan heitä, joten tätä ei olisi tapahtunut tällä tavoin, tällä vauhdilla, jos emme olisi olleet paikan päällä. Mitä olivat sitten avainelementit? Ensinnäkin se, että investoitiin ja kehitettiin kapasiteettia, se, että pystyimme yhdistämään kovat ja toimen, pehmeät toimenpiteet sen mukaan, mitä alueella tarvittiin hankkeiden rahoitusehdot olivat hankkeiden perustamiset olivat joustavia. Me olimme nopeita maksatuksissa ja oli monen muotoista rahoitusta, sosiaalirahasto, aluekehitysrahasto ja maaseudun kehittämisrahasto. Näitäkin osin siis tapahtui paljon erilaista toimintaa, joten meidän täytyy pyrkiä pitämään näistä kiinni, eli pitää kiinni siitä, että tämä kaikki toimii Tämä on nyt vain tällainen graafinen selitys siitä, miten tämä toimii. Tässä on yhdistelmä siitä, että on toimintaa, joka syntyy näiden toimintaryhmien kautta ja sitten se, että käytetään näitä ajatuksia ja josta sitten päästään eteenpäin. Nyt puhuisin tästä Leaders seurantakeskuksessa on myös mukana kaksi asiaa tästä. Ensinnäkin selkeästi tunnustettiin, että leader oli ja on ainoa EUn laajuinen ohjelma, jossa toimielimet sanovat paikallisille asukkaille, että luotamme teihin, että pystytte suunnittelemaan strategian ja valitsemaan hankkeet. Se on erittäin uskomattoman tärkeä vaihe. Se, että on yli 3000 ryhmää, jotka toimivat, on valtavaa pääomaa, jolle täytyy rakentaa jatkotoimintaa. Ja selvästi on nähty, että leader ei ollut pelkästään mekanismi, jolla saatiin aikaan standardisoituja toimenpiteitä. Se oli laboratorio ja tällaisena se tulisi nähdäkin laboratoriona, jolla tuetaan muutosta, jolla tartutaan niihin haasteisiin, joita syntyy. Ja tämä laboratorio on sanottu usean otteeseen ja se on hyvin tärkeä myöskin nykyolosuhteessa laboratorio, jolla yhdistetään paikalliset ihmiset Euroopan tasoon aion nyt jättää pois kokemukseni kalastuksen alueelta sen verkostosta, jossa jossa liideriä, syntyi kun liideriä lainettiin rannikkoalueelle, ja kokemus siitä oli se, että oli hyvin läheinen suhde kalastajiin. Ja siellä, kun liideri katsoi laajemmin maaseudun kehittämistä Farnetin puitteissa, oli hyvin tärkeää toimia, toimia sektorin kanssa ja vetää sektori mukaan alueeseen – Tämä oli hyvin tärkeä viesti, joka on syytä myöskin ottaa huomioon nyt. Seuraava vaihe. Kuten totesin, 2007 tapahtuu suuri loikkaus. Liider kaksinkertaistuu koltaan laajeni koskemaan kaikkia maaseutualueita. Tilintostuomioistuin teki hyvin tärkeän kertomuksen. Ja siellä todettiin, että liideri ei panna toimeen tavalla, joka todella toisi esille sen lisäarvon. Sitä ei pantu tällä tavoin toimeen. Siellä oli tuloksena tästä hyvin tärkeästä kertomuksesta hyvin voimakas eh, ponnistelu kaikissa komission, kaikilla komission osastoilla antaa ohjausta ja oli yhteisten määräyksien asetus ja ohjaus, joka selitti yksityiskohtaisesti sen, miten asioita olisi voitu parantaa. Ja siinä otettiin huomioon monia johtopäätöksiä, joita tilintarkastustuomioistuin oli esittänyt. Mutta se ei kuitenkaan toiminut niin kuin olisi tarkoitettu. Ja se, mitä meillä nyt on, ovat hyviä aikeet, hyvät aikeet kullakin tasolla, mutta kullakin tasolla sitten myöskin lisämutkikkuutta niin, että äskeisimmässä selvityksessämme, se on tuolla punaisella tuolla alhaalla, kahden, kolmen, neljä viidesosaa, siis yli 700 äh, paikallista toimintaryhmää vastasi tähän tiedusteluun, kyselyyn, ja neljä viidesosaa niistä totesi, että niiden kyky panna toimeen lideriä on sellainen, että sitä rajoittaa byrokratiaa ja hallinto. Se on aika järkyttävä luku. Ja jos katsomme sitten liderin periaatteita, ja toimeenpanon. Huomaatte, että siellä lopussa se, mikä on kaikkein tärkein periaate, joka liittyy uusiin vasteisiin vastaamiseen tämä monisektorisuus ja se, että pystytään tukemaan innovaatioita ja y- yhteistyötä, ovat sellaisia, joita on kaikkein vaikein panna toimeen. Ja jos katsotte sitten näitä pohjalla olevia lukuja, on olemassa eroja jäsenvaltioiden välillä nämä erot ovat suuria. Näette, että mitä tulee innovatiivisten ratkaisujen rahoittamiseen parhaimmissa jäsenvaltioissa, tämä on 100 prosenttia tehtävissä. Huonommissa se on 11 prosenttia. Joten tämä liittyy siihen, miten ohjelmaa pannaan toimeen. Nyt hypään sitten ajatuksiin siitä, miten parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Ensinnäkin pitää mahdollistaa se, että leader tekee hyvin, tekee se, miten se voi tehdä hyvin. Tätä jo tapahtuu. Kaikki nämä esimerkit ovat tarina sinänsä. En voi nyt käydä niitä yksityisesti lävitse, mutta minun äh, esityksestäni löytyy linkit, joista saatte lisätietoa. Belgiassa luotiin paikallisen ravinnon ekojärjestelmä Saksassa luomalla bioenergiakyliä. Walesissa luomalla vihreän kiertotaloutta. Ranskassa digitaalis tehostaa toimintaa. Eli koko uusi älykkäiden kylien käsite ja se, että tuetaan tällaisia kyläkohtaisia laajakaistahankkeita ja vastaavana ovat uusia haasteita, uusia asioita, jotka ovat nousemassa Euroopassa esiin. Ja tällä tavoin leader-ryhmät jo nyt mahdollistavat sen, että nämä asiat tapahtuvat. Nämä antavat potkun niiden käynnistymiselle, kuten totesin aikaisemmin. Mitä siis nyt pitää tehdä on se, että nämä ryhmät edelleenkin voivat tehdä tätä. Seuraavassa tämä on hallitsevan viranomaisen näkemys Luxemburgista ja siinä näemme, mitä hallitseva taho, hallinnova taho näkee, eli se, että testataan uusia malleja ja pyritään antamaan osa rahoitusta ohjelmistoon ja laitteisiin, ja että löydetään tällaisia rahoitusta tällaiselle laitteinvestoinnille. Äh, ja tämä on äh, asia, jota, jos voin sanoa, pieni budjetti, mutta suuret tulokset. Tämä on siis näkemys hallinnon viranomaisen kautta. Sitten tulosten mittaaminen. Olen yhtä mieltä monista asioista, jotka täällä on esitetty, mutta että paljon on vielä tehtävä siinä, että voidaan todella katsoa sitten, mitä se on se lisäarvo. Ja näette joitakin perinteisiä indikaattoreita, joita on käytetty – sen osalta, mitä dealer tekee. Mutta sitten näette tässä, tämä on siis jälleen kerran selvitys, joka teimme paikan päällä, hyvin epävirallista työtä. Yhdeksän itävaltalaista hanketta, niihin käytiin tutustumassa. Itävallassa on vain yhdeksän, ne luovat vain yhdeksän työpaikkaa, koska nämä eivät ole mitään työpaikkojen luomiseen tarkoitettuja hankkeita. Mutta katsokaa kaikkea muuta, mitä he ovat tehneet. 51 000 vapaaehtoista työtä, 344 kumppania, uusia ryhmiä, 250 yhteyksiä muihin hankkeisiin ja niin edelleen. Monet näistä asioista voidaan myöskin saada hoidettua paremminkin, mutta tämä on se, jonka osalta voidaan tehdä töitä, mutta tämä voidaan tehdä. Sitten päätän muutamiin johtopäätöksiin, suositukseen, joita esittivät viimeisimmässä seminaarissamme osanottajat. Tämä pidettiin Russissa, Itävallassa, ENRDn seminaari. Päätehtävä oli että sääntöjen tulisi vastata menetelmään. Pitää olla sääntöjä, hyviä sääntöjä, mutta ne pitää olla asianmukaisia, ajattelee nimenomaan tavoitteita, tavoitteiden mukaisia. Joten tehdä ero siinä, minkälaisia ovat liidensäännöt verrattuna valtavirta, valtavirtasäännöissä. Silloin kun liiden otettiin osaksi valtavirtaa ja valtavirran sääntöjä sovellettiin piittaamatta monista asioista, jotka kuuluvat liiderin. Eli te suunnitellaan sellainen järjestelmä, joka vastaa liiderin menetelmää. Sen varmistaminen, että säännöt mahdollistavat ne asiat, jotka mainitsin se, että voi luoda kapasiteettia, se, että valmistellaan pohjaa työlle, pieniä hankkeita, kollektiivisia hankkeita, pilottihankkeita, kokeilua. Teoriassa kaikki nämä ovat sallittuja käytännössä niitä on hyvin vaikea toteuttaa. Joten täytyy varmistaa, että nämä todella voivat tapahtua eri maissa. Kolmanneksi, se, että nämä paikalliset toimintaryhmät vedetään mukaan sääntöjen suunnitteluun. Ei kai pelkästään niitä, koska he tekevät sinne vain omien intressissä mukaisissa, mutta koko järjestelmän täytyy toimia yhdessä paikalliselta taholta, tasolta, alueelliselta tasolta, kansalliselta tasolta, yhteen komission taholta, jotta suunnitellaan säännöt niin, että ne todella mahdollistavat äh, tavoitteiden toteutumisen. Ja neljänneksi, juuri se mitä täällä on sanottu. Meidän pitää tehdä työtä voimakkaasti niin, että lähestymistapa on tuloksiin suuntautuva. Meidän pitää kehittää indikaattoreita, jolla voidaan saada seurattua ja todennettua sitä, mikä on todellinen lisäarvo. Ja sitten lopuksi ei riitä vain siitä, että tuotetaan, tuotetaan ohjausta tai paperia tai että laitetaan jotakin asioita johonkin säädöksiin. Tätä täytyy seurata paikan päällä. Ja tämä on se, mistä Alistair puhui siitä, miten tärkeitä ovat nämä maaseudun verkostot. On, on oltava tällaista valmentamista, tiedot kaikilla tasolla sen varmiksi, että kaikki todellakin tapahtuu. Kiitos. Kiitokset herra Soto. Liikutuin kovasti ensimmäisestä esimerkistänne, jossa kysymys oli kirsikoista. Voin taata, että kaksi valikunnan jäsentä varmasti tukevat tämän tyyppistä kirsikoiden poimimista, mutta jos ajatellaan sitten herransa meitä, niin hän on ehkä tämän kirsikoiden tai muiden hedelmien poimimisen ymmärtänyt jotenkin väärin. Seuraava puhuja on Robert Lukes. Robert Lukes aus Olen Robert Lukes Itävallasta ja puhua saksaa. Olen äh, neuvonantaja. Olen osallistunut arviointeihin liiderin maaseudun kehittämisohjelmissa myöskin muissa yhteyksissä ja haluan kiittää mahdollisuudesta teidän kanssanne käsitellä hyvin tärkeää aihetta. Tämä on aloite, joka syntyi 90-luvulla. Silloin oli tämä aloite, se mm, kolmessa vaiheessa, vaiheessa 13 tämä yhteisöllinen aloite, niissä oli kolmenlainen painopiste. Niiden etsittiin tilannekohtais, tilannekohtaisia ratkaisuja EUn laajuisiin äh, haasteisiin, etsittiin uusia teitä ja välineitä poliittisen asioiden muokkaamisen kokeilemisen, siis kokeiluluontoisesti, ja kokemuksen vaihto, tietotainon vaihto, yhteistyö ja verkottuminen näiden paikallisten aloitteista, paikallisista aloista lähtien niistä. Ja tämän Urbanin Interregin ohessa se on selvinnyt. 2007 oli tämä suuri valtavirtaistamisaalto, mutta Leader kuitenkin on ainoa, joka on säilyttänyt tällaisen aloiteluonteensa. Leader on teoria, se on metodi ja se on myös tukimene, tukitoimi. Ja kolme asiaa on minusta hyvin leimallisia ja siksi Leader esimerkkinä yhteisöaloitteista on säilynyt. Ensinnäkin se luo puitteet sosiaalisille innovaatioille. Innovaatio on tällainen toimintaperiaate liiderissä, mutta ei ole niin, että tällaiset teknologiset taloudelliset innovaatiot olisivat etualalla sellaiset, jotka ovat kestävyyden kannalta sokeita, että se, että markkinoilla tulee jotakin uuta, lyö itse asiassa lävitse ja muuttaa ympäristöajattelua, ajatellaan vaikka tekoälyä tai sosiaalista mediaa – mutta se ei suinkaan merkitse sitä, että viime kädessä tästä syntyy jotakin hyvää kaikille. Voi olla, että niin käy välttämättä niin ei ole. Jos me ajattelemme sosiaalista innovaatiota, tällaista määritelmää se kuuluu, silloin se merkitsee sitä, että viime kädessä yhteinen etu myönteisesti rikastuu, vahvistuu, tai sen tulisi vahvistua. Muuten ei voitaisiin puhua sosiaalisesta innovaatiosta. Ja todellakin Leader nämä on tällainen puitteiden antaja nimenomaan sosiaalisille innovaatioille, joista sitten voi syntyä muuta sosiaalista ja teknologista kehitystä. Leader lähtee liikkeelle siitä, että haasteet ovat ainutkertaisia eri paikoissa. Ja tätä kautta se myöskin lähtee liikkeelle siitä, että toimijat ovat monimuotoisia, jotka ovat kumppanuudessa ja etsivät yhdessä ratkaisuja. Paikallinen kumppanuus on tärkein toimia. Sitten tulee näihin Liderin periaatteisiin, koska Liderhän on menetelmä. Menetelmässä on yhdistetty Liderin periaatteet, jotka ovat paikallista ja alueellissuuntautuja, alhaalta ylöspäin toimivia, innovatiivisia, ja on paikalliset kumppanuudet. Ne ovat lähtökohtaa sellainen, että koskettaa useampia sektoreita sektoreita, integroi ne yhteistyö alueiden välillä, siis yli näiden paikallisten rajojen ja myöskin verkottuminen. Ja sen lisäksi on vielä kahdeksas periaate, joka 90-luvulla oli yksi näistä seitsemästä, nimittäin hajautettu hallinto ja rahoittaminen. Tämä päävirtaistamisessa vuodesta 2007 eteenpäin se lähes katosi, mutta se nousi esille – asetuksen, joka koski että paikallista kehittämistä, jolloin paikalliset tahot olivat todellakin vastuussa strategioiden kehittämisestä ja toimeenpanosta, mutta monien kollegojen tavoin minä näen tämän kaikkein tärkeimpänä kahdeksantena toimintaperiaatteena. Ja jos sitä loukataan, silloin nämä seitsemän muuta metodiperiaatetta hyvin helposti myöskin jäävät varjoon. Teoria, jota Lider esittää, ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen arviointeja, me arvioijat, me lähdemme aina liikkeelle siitä, että on teoria jonkin intervention takana. Mikä on se logiikka, jolla jokin tukiohjelma on luotu? Ja meidän pitää tutkia, onko niin, että tämä logiikka, joka on tietynlainen hypoteesi, onko se osoittautunut oikeaksi ja sitten siitä teemme johtopäätöksiä – miten voitaisiin tätä teoriaa eh, tehdä hienommaksi seuraavaa eh, interventiota varten. Mitä tulee sitten eh, arviointiin, arvioidille on selvää, että menestys, jota liiderillä on, siinä miten se soveltaa metodeitaan, menestys perustuu tähän soveltamiseen, nimittäin tämä on vaikeampaa, vaikeampaa mitata tätä, koska se, mitä tähän syötetään ja mitä saadaan ulos, ovat siis se sama. Oikeastaan ei voi tehdä selvää eroa siitä, että jos investoin yhteistyöhön, silloin tällainen yhteistyöprosessi ja tuloskin on yhteistyötä. Eli jos tuen osallistumista, prosessi on osallistumista ja lopputulos on osallistumisen lisääntymistä. Mitattavaa tämä on vasta sitten vaikutusten tasolla, miten se, mitä on saatu aikaan, miten sitä hyödynnetään paikan päällä. Mutta tämä on ongelma vain silloin, kun arvioivat tehdään liian kapea-alaisesti, silloin kun mittausmenetelmät ovat sellaisia, että ne ovat luonteeltaan mekaanisia. Arviointi on eh, tiedettä. Se on tällainen soveltava tiede, jota sovelletaan hybridin tavoin joka lähtee liikkeelle mikrotaloudellisesta ja makrotaloudellisesta ja ekonometrisistä teorioista ja sovelluksista. Mutta liiderissä, jos me katsomme sitä täsmällisemmin, jos katsomme sitä, mikä on teoria, joka liittyy tähän interventioon, Ajattelen paikallista kehitysstrategiaa ja miten se toteutuu hankkeina. Se, että tehdään tällaista herkistämistyötä, koulutustyötä, joka kohdistuu näihin paikallisiin toimintaryhmiin ja se, miten eh, luodaan nämä tukivälineet. Tämä menee aivan ylös saakka. Eh, hallinnon tasollahan sitten päätetään se, missä määrin itse asiassa leader voi olla menestyksekä kolmea vaikutusaluetta. Ensimmäinen vaikutusalue on se, miten rikastutetaan sosiaalista pääomaa, Sosiaalinen pääoma on mitattavissa. Se jakautuu sellaisiin asioihin, joita voidaan katsoa verkkoina, ja sitten on sellaisia, jotka ovat eettis-normatiivisia luonteitaan, ja tästä myöskin puhui Rova Butelju, eli luottamuksesta. Luottamus on hyvin tärkeää. Toinen asia on se, että vahvistetaan hallinnollista kapasiteettia. Ja tämä liittyy vuorovaikutukseen – kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, julkisen ja yksityisen sektorin toiminnan välillä yhteisten tehtävien toteuttamisessa. Ja kolmas vaikutusalue on tämä intervention teoria, joka liiderissä on se, että kestävimmät, älykkäimmät ja osallistavimmat hankkeet ovat vaikuttavimpia, mutta nyt hyvin kapea-alaisella arviointimenetelmillä voidaan mitata vain tätä kolmatta kategoriaa, ja tällaista on tapahtunutkin. Minä itse olen osallistunut tällaisiin kustannustehokkuusanalyyseihin. Eli jos halu- löydetään jokin leader-toimi, joka on laajempi ja jossa on useampia, jos tapausten lukumäärä on suurempi, silloin voidaan samanlaisilla toimilla saada tuloksia myöskin, tai vertaa sitä siihen, mitä tapahtuu ei-liiderin puitteissa samanlaisissa tapauksissa. Silloin se, mitä tulee, on se, että nämä hankkeet saavat aikaan enemmän yksityisiä investointeja, eli ne saavat enemmän liikkeelle omia suorituksia. Ja toiseksi, infrastruktuurien ja palvelujen osalta tapahtuu parempaa hyväksyntää, koska Tämähän lähtee liikkeelle siitä, että ne ovat paikallisen väestön suunnittelemia ja toimipanemia. Ja kolmanneksi ne vievät vähemmän mukanaan, eli raha vaikuttaa enemmän, se saa enemmän aikaan pieniä muutoksia pienessä. Kysykääpä vaikka Saksin osavaltion äh, hallintoviranomaisilta, joka sano, jonka käyttää 41 prosenttia alueellisen kehittämisohjelmistaan Joten kaikki, mikä on äh, luoteltana hankkeellinen, se toteutetaan 20 alueellisen toimintaryhmän kautta. Ja se, mikä on näitä hallintoviranomaisia eniten yllättänyt ja ilahduttanut, on, kun katsot, he todellakin katsovat hyvin tarkkaan, mitä tuetaan, koska ne joutuvat todellakin pitämään huolta hyvin tarkkaan siitä, että pysyvät budjetissa, joka niiden käytössä on. He tietävät todella, minkälaisia mahdollisuuksia on ihmisillä olla äh, laajentamassa ja toteuttamassa tällaisia hankkeita. Mutta arvioijat, ei pidä hermostua silloin joistakin tietoasioita, voidaan mitata puhtaasti joillakin tilastoilla. Humaanitieteissä on riittävästi menetelmiä, jotka mahdollistavat sen, että voidaan tehdä mitata erilaisia innovaatiobiografioita ja vastaavat. Mm, ongelma ei ole se, että näitä ei siis olisi, vaan se, että niitä ei kovinkaan paljon vielä käytetä, mutta tämä on todellakin mahdollista. Me siis lähdemme liikkeelle siitä, että leader pitäisi keksiä, jos sitä ei jo olisi, ja että ajatellen pelkästään sitä, että ryhmien määrä on kasvanut, se on kasvanut vuosien saatossa, mikä osoittaa sitä, että huolimatta – turhautuneisuudesta, jonka eh, täällä myöskin mainitsi edustaja Hoisla. Monet kuitenkin uskovat tähän tapaan, eivätkä paikallisottomia unohdeta koskaan. Ja näin lähelle EU harvoin tulee ihmisiä. Jos me, me nyt pidämme huolta eh, liiderin eh, toimeenpanon periaatteista – ja jos tämä raportointimenettely, jossa lähtökohta on aivan toisena, jos se pitäisi purkaa ja pitäisi tähän käytäntöön, joka on hajautettua politiikan luomista, siis jos me saamme tällaisen otamme huomioon esimme enemmän tämän herkistämis- ja koulutusmenetelmän, myöskään tällä ihmisten jatkokehitystä, jatkokoulutusta näissä paikallisissa toimintaryhmissä, jotka panevat toimistrategian eh, ja myöskin tekevät se vapaaehtoisesti. Ja jos me ajattelemme myöskin verkottomista sekä eh, Euroopan ja kansallisella edistämme sitä, koska tietoa ja kokemusten vaihtoa tapahtuu paljon, mikä tekee ihmiset kykenevimmiksi panemaan hankkeita toimia lopuksi on tärkeintä laajelta ja soveltaa menetelmää nimenomaan tässä yhteislähtöisessä paikallisessa kehittämisessä. Äh, ajattelen sitä, että kysymys on kaupunkiseuduista, kaupunkien laitojen seudusta, kaupunkien ympäristöseudusta tai näkyiseudusta, mikä mahdollistavat oppimista ja sitä, että voidaan myöskin tulla paremmaksi siinä, mitä liider jo nyt on pystynyt saamaan aikaan maaseudulla. Kiitos. Äh, danke sehr. And, um... Kiitos. Ja nyt ehkä suuret ryhmät, Zeller ja Hoisling, jäävät väliin ja menemme todella äh, vähän vasemmalle. Herra Flanagan. Just one quick... No niin, aivan pikakysymys, joka liittyy tämänpäiväiseen eh, italiankielisen esitykseen. Puhuttiin 20 prosentin hallintokuluista. Onko tämä yleinen vai kansallinen luku? Tässä kaikki. If there are no more questions. Jos muita kysymyksiä ei tule, niin kysyisin, onko asiantuntijoilla kiinnostusta vastata tähän, vaikkapa tuossa äskeisessä puhumisjärjestyksessä. Ja niin, no tämä olikin tämä kysymys osoitettu Italian tapaukseen. Ah, Mr. Flanagan, could you please... Herra Flanagan, voisitteko nyt äh, hyväksyä sinisen kortin ja toista kysymyksen? Kyllä. Mainitsitte, että hallintokulut ovat 20 prosenttia. Onko tämä Italia koskeva tieto vai onko tämä yleisempikin tilanne EU:ssa? Se sure. Yeah, please. Um, I think it's I think it's really important to um... Niin, on varmasti hyvin järkevää tehdä ero hallinnon ja elävyttämisen välillä, johtamisen välillä 25 prosenttia menee tähän pyörittämiseen, mutta se seitä suurin osa sitten kuitenkin menee juuri siihen, että mm, to, tätä toimintaa toteutetaan paikallisesti, joten minä en oikeastaan nyt pysty eri paikkojen lukuja tässä ottamaan esille ja niitä vertailemaan. Ehkä joku muu kenties pystyisi. Uh, Hiljan tehdyissä tutkimuksessa olen ollut tyytyväinen siitä, että nyt tätä kynnystä on nostettu 25 prosenttiin, siis asetuksen mukaan. Mutta jos puhutaan leader, leaderin äh, kanssa, työtä tekevien kanssa, niin he toteavat, että tähän liittyy paljon byrokraattista paperin pyörittämistä. Ja tämä halutaan sitten ikään kuin säästää niiltä varsinaisilta käytännön toimilta ja halutaan käyttää aikaa kapasiteetin luomiseen. Sen lisäksi, että tietysti täytyy myös tukea tätä hankkeen toteutusta, mutta byrokraattiset velvollisuudet ovat niin paljon lisääntyneet, että tähän ei ole mahdollisuuksia. Kiitokset. Äh, keskustelu tässä alkaa kuumenemaan nyt. Seuraavana herra Tellerillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin esityksiä tarkkaan, joita asiantuntijat täällä pitivät, mutta en ole maatalousvaliokunnan jäsen, vaan muun muassa aluekehitysvaliokunnan ja budjettivalvontavaliokunnan jäsen. Ja yksi asia, joka nousi esille kaikkia liiderohjelmissa, siis mitä tulee virhetasoon, on tavallista keskitasoa hiukan korkeampi. Tällä sanottiin, että monet toimijat katsovat, että este on tämä suuri byrokratia, jonka kanssa joutuu tekemään, koska se vie yhä enemmän toimintaa ohjelmista mukaansa. Tämän asian pitää yhdessä pohtia, miten tätä voitaisiin yksinkertaista, mutta muuten meillä on äh, tästä tulee uskon kysymys ratkaistavana. Minusta ohjelmat maaseudun kehittämiseksi ovat osa kokonaisuudessaan aluekehittämistä ja aluesuunnittelua, kun se taas kollegamme maatalousvaliokunnassa katsovat, että tämä toinen pilari ehdottomasti on eh, käsiteltävä osana maatalouspolitiikkaa, mutta minusta suorat maksut, joita maanviljelijöille annetaan, ovat eri asia – kuin ohjelmat, joilla kehitetään maaseutua. Aluekehitysvaliokunnassa olemme sitä mieltä, että myös ohjelmat, joilla kehitetään maaseutua, kuuluisivat tämän kattoasetuksen alle niin, että ne osaltaan edistäisivät sitä, että menettelyt näiden ohjelmien toimeenpanemiseksi voitaisiin saada lähemmäksi toisiaan ja tätä kautta sitten saataisiin aikaan parempaan koordinointiin kaiken kaikkiaan ohjelmien välillä, jotka koskevat alueellista kehitystä ja ohjelmien osalta, jotka koskevat maaseudun kehittämistä. Mitä te ajattelette tästä? Thank you very much, Mr. Zeller. Kiitokset. Itse asiassa kaksi asiantuntijaa on jo käyttänyt puheenvuoroa. Nyt ensimmäisenä Rova Botelli osaa puheenvuoron näistä puheenvuoropyytäneistä. Em relação à, à primeira questão dos 20% de despesas... Niin, tämä ensimmäinen kysymys, 20 prosenttia hallintokuluihin. Minulla ei ole täsmällistä tietoa, mutta tiedän kuitenkin, että tämä 20 prosentin osuus on yleisiin kustannuksiin ja luku voi nousta jopa 25 prosenttiin. Mehän tiedämme, että kentällä työtä tekevät tiimit luovat työpaikkoja maaseutualueille. Eli tässä on kyllä hieno mahdollisuus maaseutualueiden kehittämiselle. Ja sitten toinen kysymys. Tietysti maaseudun kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Eli maaseuturahasto tarvitsee lisää rahoitusta. Muutoin me emme pysty kaikkia kolmea pilaria tukemaan. Ja me pyrkisimme nimenomaan siihen, että puolustetaan näitä määrärahoja ja voimme tarjota alueellista tukea. Eh, Fagione. Sitten Fagione seuraavaksi. Kiitos, halusin vastata kysymykseen näistä 20 prosentista ja Italian tilanteesta. Meidän kantamme on sellainen, että näitä varoja tulisi pienentää, jotta suurin osa varoista käytettäisiin nimenomaan varsinaiseen toimintaan. Italiassa olemme analysoineet näitä tietoja ja hallintokulut ja byrokratian kustannukset ja paikallisten toimintaryhmien pyörittämisen kustannukset kustannukset ikään kuin vähentävät sitten varsinaisen toiminnan kustannuksia ja mahdollisuuksia. Eli täytyisi ohjata nimenomaan maatalousosuuteen suurimmin osa näistä varoista. Kiitos. Ja nyt sitten hiukan poikkeuksellisesti hyppään takaisin ensimmäiseen keskustelun osa-alueeseen ja annan yhdeksi minuutiksi Loorit Hoffmanille puheenvuoron. Te olette sitten itse asiassa viimeinen puhuja, tämä valtava vastuu lankea teille. Kiitos tässä valtavasta vastuusta. Halusin vain lyhyesti palata siihen, miksi aluekehittämispolitiikan maaseudun kehitys tulisi olla osa tätä samojen määräysten puitteissa, jotka koskevat muita rakennerahastoja. Haluan tässä hyvin selkeä. Maaseudun kehittämispolitiikka on astettu lähelle maatalouspolitiikkaa. Ne on sanottu täällä aiemminkin, sen on ihmiset sanoneet, koska tällä tavalla varmistettiin se, että rahat menevät maaseudulle. Me haluamme, että käytetään enemmän varoja maaseudulla, mutta valitettavasti meillä on aika rajallisesti resursseja ja ne usein tulevat aluekehittämiseen alue, kehittämisen politiikasta. Ensi kaudella asun kehittämisen politiikan on tarkoitus olla enemmän tällaisessa globaalissa puitteessa yhdessä yhteisen ensimmäisen pilarin kanssa. Haluamme tällaisen kaiken kattavan strategian sellaista, mitä tapahtuu maataloudessa ja muilla, muissa toiminnoissa, missä infrastruktuurin osalta maaseudulla. Ja olemme esittäneet erityistä lähestymistapaa, joka on tällainen suoritusperusteinen lähestymistapa. Ja tässä tarvitaan läheinen yhteys ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, jotta tämä konsepti voidaan toteuttaa. Olemme keskustelleet yli vuoden ajan mahdollisuudesta integroida maaseudun kehitys, maaseudun kehitysasetus yhteisen maatalouspolitiikkaan – ja olemme sopineet kollegojen kanssa muissa pääosastoissa, että se ei ole mahdollista, koska olisi ollut paljon poikkeuksia ja maaseudun kehittämispolitiikka olisi mahtunut vain rajallisessa määrin. Yhteisen maatalouspolitiikka olisi jouduttu sulkemaan koko rahoitushallinto ja valvonta osa sen pois, jos se olisi integroitu yhteisen maatalouspolitiikkaan. Se, mitä nyt olemme tehneet, me se, mitä tarvitaan yhteismaisuuspolitiikasta, se vedetään tässä, tähän yhteismaisuuspolitiikan asetukseen ja koko liiden lähestymistapa, se siirretään pois yhteislähetyksen paikallisen kehittämisen säännöistä. yhteismaisuuspolitiikan eli me sovellamme tässä paljon eri muita hankkeita tässä yhteydessä yhteisen maatalousena puitteissa. Eli me jatkamme edelleenkin työtä niin, että nämä ovat toisiaan täydentäviä suhteessa muihin rahastoihin. Tämä on tärkeää, siksi jäsenvaltioiden täytyy nyt yhteisen maatalouspolitiikan suunnitelmissa sanoa, missä määrin, mitä mekanismeja ne tekevät, joilla vahvistetaan yhdenmukaisuus muiden rahastojen kanssa. Ja me, me tulemme huolehtimaan siitä, että työ tehdään kunnolla niiltä osin, mitä alueellisesti sovelletaan, vaikkakin tämä olisi osa tätä CPR. Kiitos. Vielä kaksi velvollisuutta minulla tässä on. Ensinnäkin menettelytavallinen agri-koordinaattoreita sitten suositusten hyväksyminen viime kokouksessa nämä suosituksen hyväksyttiin tänään aamulla ja tämä on nyt niin kaikille teille toimitettu niin kirjallisena kuin sähköisestikin. Ja jos ei mitään vastalauseita ole, niin silloin katsomme, että nämä suositukset agrivaliokunnassa hyväksytään. Ja herra Flanagan. Um, let us put it on the record. Niin, pöytäkirjoihin merkittäköön, että Paikalla ei ole minun lisäkseni käytännössä ketään. Aa, siellä. Hienoa, hienoa. Onko olemassa jonkinlainen äänivaltaisuus, joka pätisi tässä kokouksessa? Jos minun vaalipiirissäni olisi äänivaltaisuusvaatimus, niin kyllä tämän tilanne ei menisi lävitse. Herra Flanagan, te olette olette todella niin paljon lähellä tätä ydinasevaihtoehtoa. Ketään parlamentissa, kukaan parlamentissa ei ole vielä tällaisiin päätäntävaltaisuuspäätöksiin viittailut ja niitä vaatinut, mutta uskon, että kuitenkin tässä voimme nyt nämä suositukset hyväksyä normaalien menettelytapojen pohjalta, eikö näin ole? Please. You the floor? Uh. Halusitko käyttää puheenvuoron? Uh, too many micros here. Täällä on vähän liikaa näitä mikrofoneja. Arvoisat asiantuntijat, uh, kollegat, komissio, uh, tilintarkastustuomioistuin, ehkäpä huolimatta siitä, että sali ei ollut ihan täysi, niin meillä on ollut kuitenkin hyvin mielenkiintoinen kokous ja kaksi valiokuntaa ovat päättäneet tämän kuulemisen yhteisesti järjestää, koska Euroopan parlamentti hyvin usein haluaa saada kattavan näkemyksen siitä, kuinka maaseudun kehittämisen politiikat toimivat ja äh, talousalueen valvontavaliokunnalla äh, tietysti on äh, myöskin ollut aika äh, kriittisiäkin näkemyksiä instituution toimintaan ja äh, tietysti meitä kiinnostavat paljon nämä hallintokulut. Äh, yleisesti ottaen, koska voidaan epäillä, että joku niissä on ehkä pielessä. Maatalousvaliokuntaa usein pidetään kaikkein suurimpana parlamentin kuluvaliokuntana ja äh, äh, haluamme toimia tietysti tuottajien ja maaseudun edutujen nimissä ja tarkoituksena on tietysti myöskin oppia menneisyydestä ja sitten pohtia tulevaisuutta. Olemme nähneet, että maaseudulla on paljon tulevaisuuden haasteita erityisesti työttömyys, infrastruktuurien puute ja palvelujen puuttuminen. Ja tämä liittyy varmasti myöskin väestön ikääntymiseen. Nyt pitäisi saada lisää nuoria maatalouden pariin. Uskon, että me onnistumme. Minä itse asiassa olin maalaispoikeusta vähän itsekin. Ja voitteko kuvitella, minä olen koko kylässä nuorin henkilö, vaikka tällä hetkellä itse asiassa olen jo puoli vuosisataa elänyt. Minun lapseni eivät halua sinne, haluavat Brysseliä, Pariisia ja näin poispäin. Joten vaikeata tämä on, mutta yritämme kuitenkin. Tämän päivän työmme varmasti myötä vaikuttaa siihen, että otamme paremmin huomioon edessä olevat haasteet ja että pystymme parantamaan myöskin äh, tulevaisuudessa olosuhteita. Näissä kahdessa keskustelun osa-alueessa otettiin huomioon erilaisia näkemyksiä liiderin osalta. Siihen liittyy varmastikin suuria kustannuksia ja riskejä, mutta se voi myöskin tulla tuoda paljon lisäarvoa, kuten herra Lukas sanoi. Jos tätä liideriä ei olisi, niin se pitäisi varmasti keksiä. Kyllä, kiitos. Ja näin ollen kokous päättyy tähän. Kiitos ja erityisesti kiitos tulkeille.